Hello, everyone. Uh, regarding our agenda for today, unfortunately, Vice President... Mitä tulee esityslistaan tänään, hyvää päivää valitettavasti varapuheenjohtaja Sestovit on joutunut perumaan tänne tulonsa ihan viime hetkellä. Tämä on todella harmillista. Tämä on hänen terveytensä liittyvä kysymys, mutta meillä oli kuitenkin joitain muitakin aiheita päällekkäin tänään ja nyt meillä on vähän lisää aikaa sitten niiden käsittelyyn. Eli kyllä meillä töitä on tehtävänä. Eli, eli ei tämä kovinkaan paljon kevene tämä estyslista tämän takia, kun herra Sefcovic ei tänään ole paikalla, niin tämä kohta poistetaan, mutta muilta osin estyslista hyväksytään, jos kukaan niistä vastusta. Teillä on edessänne Envi-käynnin käynnistä kertomus Tallinnaan 22.24. toukokuuta. E, myönnän, että tämä tulee vähän myöhään, koska nyt on jo melkein joulukuu, eli pitää miettiä sitä, miksi tämä saatiin näin myöhään, mutta joka tapauksessa tänään on 21 tulkkauskieltä ja teillä on tavalliseen tapaan nämä asiakirjat sähköisinä mm, on koordinoitilta tullut suositus myös, joka on teille jaettu, ja jos kukaan ei vastusta, niin tämän päivän lopuksi hyväksytään. Ensimmäinen asia esityslistallamme on se, että pitäisi kertoa toimijoiden välisestä neuvotteluista teille. Meillä on tästä useampia aiheita, kuten tiedätte. Ensinnäkin meillä on aiheena kasvihuonepäästön vähennykset ja toinen on sitten eh, Toinen aihe on yhteiset ponnistelut ja tässä ollaan huomioitu kaikki se, mitä on sanottu joustoista ja noudattamisesta. Näistä aiheista käytin vuoropuhelua ja lopputulosta vielä etsitään. Tässä oli jotain eh, kriittisiä aspekteja, mutta kuitenkin kaiken kaikkiaan keskustelut käytiin rakentavassa ilmapiirissä, näin parlamentti ajattelee, päätettiin, että suurin osa näistä aiheista siirretään teknisen tason käsittelyyn. Mitä tulee sitten maan käyttöön, ja maankäytön muutokseen metsätalouteen. Meillä oli 22.11. Eh, käsittely ja tässä vahvistettiin eh, teknisellä tasolla tietyt seikat ja poliittisesti arkaluontoisimmat asiat kuin mahdollinen jousto eh, metsäman suhteen ja metsän viitearvojen asia. Näitä käsiteltiin ja neuvottelijat päättivät delegoida jotkut näistä aiheista tarkempaan keskusteluun teknisellä tasalla ennen kolmatta trilogia, joka pidetään 13. päivä joulukuuta Strasbourgissa. Ja mitä tulee sitten menettelytapaan seikkoihin, jotka liittyvät ympäristöraportointiin. Ensimmäinen ja viimeinen trilogi, joka koskee päätöstä ja menettelytapaa säännöksiä liittyen ympäristöraportointiin, pidettiin sekin 22 marraskuuta. Kaksi rinnakkaislainsäätä olivat melkein samaa mieltä kaikesta seikoista, kaikista tarkistuksista ja siksi oli helppoa päästä väliaikaiseen sopimukseen. Erityisesti pitää kiinnittää huomiota tämän päätöksen täytetön panoon ja on huomioitava ETS- ja jätepakettineuvottelut. Ja tämä päätöksen liittyminen ETS tai siis kytkös ETS. Tämä kysymys on ratkaistu. Ollaan kuitenkin päätetty, että lykätään äänestys siihen vaiheeseen, kun saadaan jätepaketti hyväksyttyä, jotta tämä on sitten eh, selkeä. Tarkoitus on todennäköisesti pitää äänestysasiasta tammikuussa, jos päästään kohtaan viisi. Kyseessä on eurooppalainen strategia, joka koskee älykkäitä eh, liikennejärjestelmiä. Tässä on Rova Salmose paikalla. Asia käsitellään Tranin aloitteesta ja pidemmittä puheita antaisin puheenvuoron esittelijälle ja varjoesittelijä kaikille muille, jotka haluavat puheenvuoron käyttää. Ensinnäkin edustaja Sallimose, olkaa hyvä. Og det er rigtigt, at øh, vi øh, her fra Miljøudvalget skal... Niin, kiitos. Kyllä. Odotan, että kaikilla on kuulokkeet korvilla, kun puhun äidinkieltäni tanskaa. Meidän on siis tarkoitus antaa lausunto liikennevaliokuntaan. Taustana se, että EU-komissio vuosi sitten tällä viikolla antoi tiedonannon, joka koskee eurooppalaista strategiaa vuorovaikutteisista älykkäistä liikennejärjestelmistä. CITS. Vuorovaikutteiset älykkäät liikennejärjestelmät. Ja tässä haluaisimme antaa oman panoksemme. Kaiken kaikkiaan voitaisiin sanoa, että komissio pitää teknologisia kysymyksiä tärkeinä, digitalisointia myös. Nämä alat avaavat aivan uusia mahdollisuuksia. Uudenlaisten palveluiden tarjoaminen on mahdollista ja tästä tulee tärkeä moottori liikennealallemme. Teknologiset innovaatiot ja uudet liiketoimintamallit syntyvät tämän kehityksen kautta ja koko liikenneala muuttuu perinpohjaisesti – on tärkeää myöskin todeta asia, joka strategiassa on. Kyse ei ole ainoastaan kasvusta ja työpaikoista Euroopan unionissa, vaan lisäksi on tärkeää huolehtia siitä, että uusia teknologioita voidaan käyttää liikennealan kestävyyden lisäämiseksi. Uudet digitaaliset mahdollisuudet, uudet teknologiat voivat myös olla mukana myötävaikuttamassa siihen, että liikennealasta voi tulla todella energinen. Tällä alalla on paljon potentiaalia. Hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää, samoin typen oksidien määrää. Melua voidaan vähentää pienheukkasten päästöjä myös. Uusi teknologia vaikuttaa myös niin, että liikennettä voidaan ohjata paremmin. Näin voidaan vähentää melun määrää, voidaan vähentää kaikenlaisia päästöjä. Olisi siis hyvä, jos voisimme näin huolehtia tehokkaimmasta liikenteestä ja sitä kautta vähentää energian tarvetta kaiken kaikkiaan. Tällä ympäristövaliokunnassa meidän tulisi kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että strategian on saatava kestävää tukea. Ja jos tätä kautta voi syntyä vielä uusia työpaikkojakin, niin sitä parempi. Jos voimme älykkäiden liikennejärjestelmien standardeja myös parantaa, niin hyvä niin, mutta ympäristövaliokunnassa meidän tulisi ennen kaikkea keskittyä siihen, että sanomme, että tässä meillä on nyt käsillä sellainen väline, jonka kautta ympäristöä ja ilmastoa ja kansanterveyttä voidaan tukea. Jos liikennealaa päästään näin muuttamaan, niin kaiken kaikkinen kansanterveyden tilanne muuttuu paremmaksi. Samoin jos voidaan päästä eroon melusta tai ainakin vähentää melua, niin silläkin on vaikutuksia kansanterveyteen. käsillä on myös muita mahdollisia etuja. Esimerkiksi liikenneturvallisuus paranee. Jos autot ja muut ajoneuvot ovat turvallisempia jos niissä otetaan riskit paremmin huomioon. Lausunnossani keskitytään siihen, että todetaan, että me tuemme tätä strategiaa. Samalla todetaan, että me vaadimme sitä, että kestävyys ja päästövähennykset ovat keskiössä, jos tai kun lähdetään kehittelemään vuorovaikutteisia älykkäitä liikennejärjestelmiä. Emme ajattakaan ainoastaan kasvua, vaan haluamme suojella kansanterveyttämme kestävästi, suojella ympäristöä. Meillä on nyt välineet käytössämme, näin voimme päästä näihin tavoitteisiin, tavoitteisiin, jotka esitettiin myös Pariisin sopimuksessa. Tiedätte, mikä menettely on. Meillä ei ole paljon tilaa kirjoittaa näitä lausuntoja, mutta nyt luonnos on käytössänne ja suhtaudun avoimesti ehdotuksiin. Jotain muutoksia varmasti vielä voidaan tehdä. Toivon joka tapauksessa, että meidän valiokuntamme kanta tulee selkeästi julki. Tässä markkinoilla potentiaalia, mutta ennen kaikkea tätä potentiaalia tulisi käyttää niin, että tuetaan kestävyyttä. Teen mielelläni yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa ja odotan illalla keskustelua. Kiitos. Shadows of this. Käännyn sitten varjoesittelijöiden puoleen. Edustaja Demesmaker. Te olette ilmeisesti nyt ensimmäinen. Ei probleem, dank u voorzitter. Ei ongelmaa, kiitos paljon puheenjohtaja. Niin ensinnäkin sydämestä kiitokset tästä lausuntoluonnoksesta valmistelijalle. Todellakin odotukset ovat suuret, kun puhutaan vuorovaikutteisista älykkäistä liikennejärjestelmistä. Ne ovat kovin lupaavia. CITS on paljon potentiaalia, kuten sanoitte. Liikenne voi näin muuttua kestävämmäksi, turvallisemmaksi ja tehokkaammaksi. tutkimus ja kehitys tällä saralla kerää myös paljon investointia. Euroopan komission strategia on tärkeä viesti minun mielestäni. Viesti siitä, että Euroopan unioni todella haluaa olla etunenässä tässä kehityksessä. Flanderin aluetta edustan itse, ja se on alue, jossa osallistutaan jo aktiivisesti CITS-hankkeisiin. Tämä eurooppalainen sitrushanke on yksi jonka kautta halutaan vähentää hiilidioksidipäästöjä kuljetuksen alalla, tukea sujuvaa liikennettä. Yhteentoimivuus on järjestelmässä tietenkin ratkaisevan tärkeä kysymys, kuten esittelijä Saldemonsa aivan oikein sanoi – Flanderin puolelta teemme yhteistyötä Alankomaiden, Ranskan yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Osallistumme myös tällaisen CITS-pilottihankkeeseen, Intercore-hankkeeseen. Pidämme sitä hyvin tärkeänä. Euroopan unionin pitäisi juuri helpottaa yhteen toimivuutta järjestelmien kesken teknologia neutraalilla tapaa. Valmistelija myös aivan oikein viittaa siihen, että CITS-järjestelmissä on potentiaalia myös parantaa ilmanlaatua, huolehtia tehokkaammasta energiankäytöstä, mutta meidän on uskallettava katsoa myös pidemmällä aikavälillä tämän järjestelmän mahdollisuuksia, mitä tulee intermodaalikuljetuksiin ja julkiseen liikenteeseen. Yhdistelmään yksityistä ja julkista liikennettä pitää myös kiinnittää huomiota. Pitää olla mahdollista, että että kansalaiset omien autojensa kautta osallistuvat CITS-hankkeisiin. Haluaisin myös sanoa, että henkilötietojen suoja on tärkeä. Terrorismin vastaiset toimet ovat tässä myös tärkeitä. Nämä ovat sellaisia kohtia, joita varmasti live-valiokunnassa käsitellään. Joten vielä sanoisin, että lausuntoluonnos on oikein hyvä lähtökohta. Sanoisin, että kun puhutaan uudesta lainsäädäntövälineestä, niin kyllä varmasti oikeudellisen järjestelmän pitää sopia tämän CITS, mutta meillä on jo direktiivi, jota voitaisiin käyttää täysin ensin, ennen kuin lähdetään muutoksia esittämään. Näin komissiokin sanoo strategiassa Mielelläni teen rakentavassa hengessä yhteistyötä. Kiitos. Thank you very much, Madam Kiitos oikein paljon. Edustaja Konitsena. Paní předsedkyně, jaké mě dovolte poděkovat <clears throat> kolegyni za podle mě... Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kollegaa oikein hyvin valmistellusta luonnoksesta. Siinä on mukana oikeastaan kaikki, joka meitä huolestuttaa. On ilo nähdä, että ympäristövaliokunta on mukana tässä työssä niin että voimme olla vähentämässä liikenteen päästöjä ja sen vaikutuksia terveyteen. Kyse on hiilidioksidista, typenoksideista ja pienhiukkasista. Nehän ovat suuri ongelma, erityisesti suurissa kaupungeissa. Meidän on keskityttävä siihen, miten voimme vähentää hiukkaspäästöjä. PM 10 PM5 ja myös mikrohiukkaset, pienhiukkaset ovat huolenamme. Ihmiset niitä hengittävät keuhkoihin ja ne ovat syöpää aiheuttavia. Euroopan unionin tulisi toimia johtoasemassa tässä työssä. Jos me emme pysty toteuttamaan kaikkia, kaikkia niitä mahdollisuuksia, joita integroidut liikennejärjestelmät meille tarjoavat, niin joku muu sitten kyllä meidän puolestamme asian hoitaa. Tutkijat EU:ssa ovat aivan huipputasoa näissä älykkäissä liikennejärjestelmissä. Sen takia heille tulisi tarjota lisää mahdollisuuksia ja myös resursseja tehdä alan työtä. Meidän tulisi hyväksyä alan lainsäädäntöä, jota sitten käytännössä voitaisiin toteuttaa ja täytäntöön panna. Tarkoitus olisi jäsenvaltioissa ylittää ongelmat. Jäsenvaltiot voivat testata kehiteltyjä järjestelmiä. Usein lainsäädäntö muodostaa esteen nopealle täytäntöönpanolle silloin, kun kyse on tutkimustuloksista. Aiheutuu esimerkiksi viivettä jopa kolme viisi vuottakin sen takia, että monilla jäsenvaltioilla ei ole tarvittavaa lainsäädäntöä, jonka avulla innovaatiot otettaisiin käyttöön ja älykkäät järjestelmät täytäntöön pantaisiin. Totean, että toki meillä Euroopassa on direktiivejä. Välttämättä niiden täytäntöönpano ei aina suju aivan niin hyvin minun mielestäni tulisi tarjota jäsenvaltioille parempia kannustimia. Ilman kannustimia järjestelmä ei ole realistinen. Mitä tahansa voimme kirjata paperille lainsäädäntöön, mutta jos 28 tai jatkossa 27 jäsenvaltiota eivät ole mukana tässä hankkeessa tekemässä yhteistyötä tutkijoiden, yritysten, sidosryhmien kanssa, niin kaikki jää vain paperille. Tämä olisi sääli. Meidän tulisi kuitenkin näyttää mallia, olla esimerkkejä eikä jäädä kehityksestä jälkeen. Haluaisin kiittää esittelijä ja mielelläni teen jatkossakin yhteistyötä, jotta saamme hyvän lopputuloksen aikaiseksi ja toimia täsmällisemmin. Kiitos oikein paljon, edustaja Müller. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia. En puhu varjoesittelijämme nimissä, vaan Janomissa nimissäni niin haluaisin esittää muutaman kommentin. Meille tämä strategia vuorovaikutteisten älykkäiden liikennejärjestelmien osalta on hyvin tärkeä. Mehän tiedämme, miten liikenne aiheuttaa ongelmia päivittäin. Ruuhkissa menetetään paljon aikaa. Minusta pari kolme seikkaa kannattaisi erityisesti ottaa esiin. Haluaisin oikein sydämestä kiittää tästä valikunta-aloitteisesta lausunnosta. Meillä pitäisi olla tiukkaa argumentointia. Tietenkin tietosuojasta on kyse ja kuluttajien oikeuksista. Nekin pitää pitää mielessä. Lisäksi kuntien ja kaupunkien rooli on tärkeä, kun puhutaan julkisesta liikenteestä – jo kun lähdetään liikennejärjestelmiä kehittelemään, meidän pitää olla tehokkaasti mukana huolehtimassa siitä, että julkista henkilöliikennettä ei unohdeta. Haluaisin muistaa myös verkotettujen palveluiden hyväksynnän kansalaisten joukossa. Ajattelisin vaikka näitä sähköisiä ajoneuvoja, jotka olisivat käytössä ja reaaliaikaisesti voitaisiin tarjota esimerkiksi tietoa siitä, missä on vapaana latausasemia. Tämä varmasti lisäisi hyväksyntää. Kiitokset ja varmasti teen vielä muutaman tarkistuksen. Kiitos. Ja sitten komission edustajana herra Van der Linden. Good afternoon. Thank you for... Hyvää iltapäivää. Kiitos siitä, että kutsuitte meidät tänne kommentoimaan strategiaa. Me pidämme oikeana, oikein tärkeänä teidän tukeanne, sillä tämän strategian tavoitteet ja vuorovaikutteiset älykkeet liikennejärjestelmät lähtevät liikkeelle nimenomaan kahdesta asiasta, turvallisuudesta ja tehokkuudesta. Nämä liittyvät toisiinsa, sillä jos on tukkoisa verkosto, niin jos on pienikin ongelma, niin se aiheuttaa kaaosta ja tämä on haitaksi ympäristölle. Me vakaasti uskomme siihen, että näistä järjestelmistä voi olla hyötyä, ne parantavat liikennevirtoja ja sen lisäksi, kuten on sanottu, voidaan näin integroida paremmin tieliikenne muihin kulutusmuotoihin paremmin. Voidaan vähentää sellaista eh, liikennettä, eh, joka aiheutuu siitä, että etsitään pysäköintipaikkoja ja haluaisin korostaa myös sitä, että me uskomme, että paljon tukea on jo saatu. Kaksi viikkoa sitten Tallinnassa me juhlistimme Setien mm, perheen laajentamista eh, uusiin maihin. Näin voidaan varmistaa se, että ne tiet toimivat yhteen eh, ympäri Euroopan ja tästä on hyötyä kaikille käyttäjille. Tämä koskee raskaita eh, kulkuneuvoja, eh, henkilöautoja, moottoripyöriä, pakettiautoja ja myös haavoittuja tien käyttäjiä. Jos ajatellaan nyt sitä, kuinka pitkälle kaikki operaattorit ja teollisuus on asiaan sitoutunut, niin tämä kaikki voi onnistua Eurooppaan edelläkävijänä tällä tärkeällä alalla. Kiitos. Kiitän minäkin ja edustaja se ehkä kommentti. Ihan lyhyesti vain kiitos. Kiitos oikein paljon kommenteista. Varmasti saamme sopun aikaiseksi helposti. Luonnos on lyhyt, niinhän sen tuleekin olla. Varmasti voimme täydentää muutamilla tarkistuksilla. Kiitos. Um, kiitos. Meillä on ensimmäinen joulukuuta tarkistusten jättämisen määräaika tänä, tällä viikolla kello 11 ja Envissä on 24. tammikuuta äänestys ja helmikuussa äänestys. Ja sitten mennään 106 vastalauseisiin koskien lihan fosfaatteja. Meillä on Schaldemose ja Staas paikalla, ovat vastuussa tästä esityksestä. Eli Schaldemose saa taas ensiksi puheenvuoron. Eh, Till helt annat emne, ehm, Och det handlar om... Kiitos puheenjohtaja. Nyt aivan toisenlaisen aiheeseen. Komission ehdotus on, että muuttaisimme asetusta 1333 kautta 2008. Kyse on siitä, että muutettaisiin fosfaattien käyttötilannetta erityisesti varraslihassa. Kyse on kebab, lihasta ja muista vastaavista lihatuotteista. Silloin kun puhumme fosfaatista elintarviketuotteissa, niin tämä kaikki täytyy ottaa huomioon. Fosfaattia on toki myös luontaisesti lihatuotteissa ja sillä ei ole minkäänlaista kielteistä vaikutusta kansanterveyteen ja ihmisten ruoansulatukseen. Sitä vastoin on olemassa myös keinotekoista fosfaattia, joka on ongelmallisempi ihmisten terveyden kannalta. Ongelma syntyy silloin, kun näitä lisäaineita, fosfaatti, suoloja lisätään elintarvikkeisiin. On erinäisiä huolia jotka liittyvät siihen, miten fosfaatti käyttäytyy. Tieteilijät näitä ovat käsitelleet. On katsottu, että fosfaatin korkea taso voi johtaa siihen, että äh, sydän- ja verisuonitautien riski on kohonnut. EFSA on nostanut tämän aiheen esille prioriteettiaiheena. Siellä arvioidaan nimenomaan keinotekoisten fosfaattien käyttöä. Ja vuoden 2018 loppuun mennessä saamme arvioinnin tulokset. Luonnollinen fosfaatti ei siis ole ongelma, mutta lisäainefosfaatti voi mahdollisesti olla ongelma. Tämän takia olemme esittäneet vastalauseen komission ehdotukseen. Meidän mielestämme täytyisi toimia varovaisesti eikä tehdä päätöstä tässä aiheessa ennen kuin EFSA antaa ensi vuonna omat arvionsa tilanteesta. Me tiedämme, että sydän- ja verisuonisairaudet ovat vakava kysymys Euroopassa. Ja tätä ongelmaa ei pidä, pitäisi pahentaa niin, että fosfaattia keinotekoisesti lisättäisiin elintarvikkeisiin. Tiedän, että kovinkaan monet eivät välttämättä tällaisia mm, varraslihatuotteita syö Euroopassa ainakaan joka päivä, mutta kyllä kuitenkin ihmisiä on, jotka tällaisia tuotteita käyttävät. Eli kyllä tätäkin täytyy käsitellä. Voisimme puhua myös muistakin kuin sydän- ja verisuonitaudeista. Esimerkiksi munuaistaudit täytyy muistaa. On tärkeää pitää mielessä se, että me emme saa sallia turhan takia näitä tuotteita käytettävän lihassa muilla tahoilla, muilla ihmisillä varmasti on muita argumentteja tähän keskusteluun, mutta minä korostan sitä, että tätä lainsäädäntöstä tällä hetkellä ei tulisi toteuttaa. Meidän täytyy odottaa EFSAn arviota, jotta todella näemme, onko tuote haitallinen. Täytyy toimia varovaisuusperiaatteen pohjalta, sillä syytä on toimia varovaisesti silloin, kun kyse on lisäainefosfaatista. Eli me siis sanomme ei tälle komission ehdotukselle. En usko, että fosfaatti eh, täyttää ne kriteerit, jotka vaaditaan sille, että liitteessä 2 ja 3 se mainittaisiin. Kyse on fosfaatin vaikutuksista ihmisten terveyteen, kansanterveyteen. Mielestämme tulisi jäädä odottelemaan EFSAn kannanottoa. Meidän on ennen kaikkea huomioitava kansalaisten terveys Euroopan unionissa. Tämän takia vastalause on laadittu. Komissiota varmaan hieman jo äh, kyllästyttää nämä lukuisat vastalauseet, mutta ennen kaikkea huolehdimme kansalaisten terveydestä. Bart Stas, kollegamme, esittää varmasti myös äh, perusteluja sille, miksi tämä vastalause täytyy esittää. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Vaikuttaa siltä, ettemme ole ihan ainoita kansalaisten pelastajia, vaan kaikki pyrkivät tekemään töitä ihmisten hyvinvoinnin eteen. Ja sitten Barstas, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kuten edustaja Saldemos aivan oikein esitti, kyse on siitä, että lisätään fosfaatteja – kebab- ja gyroslihaan. Kyse on polifosfaateista 451-452 muun muassa. Ja komissio haluaa sopeuttaa asetuksen liitettä ja 1333 2008 asetuksen artiklan 6 mukaan voidaan näin tehdä, kunhan on riittävää tieteellistä tietoa ensinnäkin. Toiseksi, ettei ole vaaraa kansanterveydelle ja kuluttajien terveydelle. Kolme, ettei ole muita teknologisia mahdollisuuksia. Neljäs vielä, se, ettei harhaan johdeta kuluttajaa. Päätöslauselmassa, jota esitämme teille, josta huomenna äänestetään – on mielestämme riittävästi argumentteja osoittaa, että nyt ei ole kyllä vastattu näihin vaatimuksiin. Edustaja Schaldemose jo sanoi, että tieteellisesti ei ole vielä selvillä, onko tämä vai eikö vaarallista kansanterveydelle. Joidenkin raporttien mukaan tämä ei ole hyvä sydän- ja verisuonia ajatellen. EFSAn tulokset eivät ole ihan ihan selkeitä, ihan varmoja. Mutta elintarviketurvallisuusvirastosta on tulossa lisää ennen vuoden loppua tietoa. Siksi nyt voimme esittää vastalauseen komission ehdotukselle sallia nämä fosfaatit. Toiseksi tiedämme myös, että fosfaatteja voidaan käyttää harhaan johtamiseksi – Ja petoksia varten oikeastaan voidaan käyttää fosfaatteja sitä kautta, että lihaan päätyy enemmän vettä. Ja näin myydään vettä kuluttajille lihan hinnalla. Tämä ei ehkä haittaa sinänsä kansanterveyttä, mutta kyllä se on kuluttajien harhaanjohtamista. Se on siis toinen syy, kuluttajan harhaanjohtaminen. Kolmanneksi, kaikista kertomuksista nähdään, että teknologisesti Tämä ei ole mitenkään välttämätön käytäntö, on olemassa muitakin vaihtoehtoja, joten tässäkin olen sitä mieltä, ettei vastata artiklan 6 vaatimuksiin asetuksesta 1333-2008. Lopuksi tällaista lihaa käytetään usein kebabpaikoissa, jolloin usein siis näytetään näitä aterioita – kotitalouden ulkopuolella. Näin ei voida merkitä sitä lihaa, jota käytetään. Näin kuluttajalle ei kerrota siitä, mitä hän oikeastaan lautaseltaan löytää. Komissio usein myös sanoo, ja tästä on raporttikin, että lihavalmisteiden valvonta on hyvin hankalaa. Se ei suju ihan sujuvasti ihan kaikissa jäsenvaltioissa, vaan aiheesta keskustellaan erittäin paljon ja on vähän kiistaa valvojien kesken siitä, miten yhteisön lainsäädäntö oikein täytäntöön pannaan. Silloin tuntuu kyllä hyvin oudolta se, että tietyt kysymykset, joiden valvominen on nyt hankalaa, sittenkin sallittaisiin. Mielestämme pitäisi lähinnä vahvistaa valvontaa jäsenvaltioissa sen sijaan, että lähdetään hyväksymään tällaista käyttöä. Nyt olisi siis huolehdittava siitä, että vahvistetaan valvontaa ja huolehditaan siitä, että kuluttajaa ei harhauteta. Edustaja Schaldemus ja minä mielestäni olemme esittäneet riittävästi argumentteja artiklan 6 pohjalta. Nämä syyt osoittavat, ettei komission ole tarvetta hyväksyä tällaisia lisäaineita. Kiitos. Äh, Madame Colin Langen. Kiitos ja Korin Langen, olkaa hyvä. Missä Beleden? Ei sitten Peled. Please. En väärää tietoa. Niin, sama perhe kuitenkin, eli olette oikeassa osassa tätä istuntosalia. Kiitos oikein paljon. Haluaisin Renate Sommerin puolesta sanoa muutaman ajatuksen. Hän ei ehtinyt paikalle, koska hän matkustaa vielä Brysseliin. Muutama vasta-argumentti sitä vastaan, mitä on juuri kuultu. Ensinnäkin, mitä tulee kielteisiin mahdollisiin terveysvaikutuksiin fosfaatin osalta. Minä haluaisin viitata EFSAn katsaukseen vuonna 2013 ja siinä sanottiin, että tutkimukset, jotka koskevat eh, tätä terveysvaikutusta eivät ole kuitenkaan selkeitä, eli tämä on EFSAn tieto. Ja toinen argumentti, joka on esitetty, on, että ei ole teknistä syytä käyttää fosfaatteja. No, on asiantuntijan mukaan selvää, että fosfaatit vakauttavat ja sitovat, ja jos niitä ei käytettäisi, niin sitten sitten suuret lihakimpaleet, joita käytetään pikaruokaloissa, eh, menisivät kasaan. Näin asiantuntijat sanovat. Eli kyllä tässä on ihan teknisiäkin argumentteja sen puolesta, että fosfaatteja käytetään. Ja toinen argumentti, joka on otettu esille, on, että fosfaattien käyttö on harhaanjohtavaa, koska fosfaatit sitovat vettä, eli myydään ehkä vettä lihan hinnalla, eikä tätä haluta. Kukaan ei tätä halua, mutta vasta-argumentti tähän on, että näiden lihaa käyttö on tarkoitus olla muualla kuin kotona ja pikaruokapaikan paikan ostaja kyllä voi havaita, että mm, ruoka sisältää se, mitä sisältää, niin kuin 2011 lainsäädännössä sanotaan. Ja sitten lopuksi vielä hyvä puheenjohtaja kollegat, sanoisin, että kuluttajat eivät saa tietoa fosfaattien muista käyttötavoista näissä mainituissa lihatuotteissa on selvää, että artikla 44 antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden hyväksyä kansallisia merkintöjä esipakatulle ruoille. Eli yhteen vetona olemme sitä mieltä, että komission ehdotus yksinkertaisesti selkeyttää sitä, että pakastetut raakaliha, kimpalit, jotka on tarkoitettu eh, toimittaa pikaruokaloon, niissä voi olla yhtä paljon kuin fosfaatteja kuin eh, pahdetuissa lihakappaleissa, joissa käyttö on hyväksytty jo monta vuosikymmentä sitten. Eli tämä argumentti pitäisi pitää mielessä, jotta ei hyväksytäisi tätä joidenkin kollegojen esittämää vastalausta. Kiitos oikein paljon. Onko mitään muuta sanottavaa? Jos ei, niin sitten minullakin on jotain sanottavaa ja kysyttävää. Minä tässä kysyisin, että kun tässä lähdetään liikelle tämän keskuksen julkaisusta, joka otti esiin nämä huolet. Yhdysvalloissa onko siellä tämä asia nyt keskustelun kohteena, jotainko siellä kieltää fosfaattien käyttö? Tätä minä kysyisin. Onko täällä vielä puheenvuoropyyntöjä? Edustaja Konechna, olkaa hyvä. Eh, Puheenjohtaja, aivan lyhyesti ryhmän nimissä totean, että me tuemme vastalausetta. Kyse ei niinkään ole siitä, käytävätkö kebab-paikat valtavia lihakimpaleita siellä vartaassa, vaan pikemminkin kyse on siitä, että meidän tulisi huolehtia kuluttajien terveyden puolesta. Se on meidän velvollisuutemme Euroopan parlamenttina. EFSA tällä hetkellä mm, perehtyy fosfaattien käyttöön lisäaineena. Tämä arvio saadaan valmiiksi vasta vuoden 2018 vuoden mittaan tai sen loppupuolella. Komission ei pitäisi ryhtyä toimiin, joita ei ole tarkkaan harkittu. Kun ajatellaan elintarvikkeissa käytettäviä fosfaattilisäaineita, niin aina niitä tulee käsitellä varovaisesti. Nyt täytyisi vain odottaa EFSAn kannanottoa. Vain tätä kautta voimme vastuullisesti todeta, että varovaisuus on tässä Euroopan politiikan lisäarvo. Kansalaiset voivat kokea olonsa turvalliseksi tämän takia. Aivan niin kuin kollega jo mainitsikin, niin Olemme kokeneet muun muassa omassa kotimaassani vilpillisten toimien vastustusta, petosten vastaista työtä on tehty. Tällaisia aineita käytetään, kun halutaan lisätä vettä lihaan ja näin lisätään lihan painoa. Sen sijaan, että autettaisiin jäsenvaltioita tässä taistelussa, niin pikemminkin avaamme ovet tämän tyyppiselle petkutukselle. Pyytäisin tukeanne ryhmän nimissä tälle vastalauseelle ja haluan kiittää kollegoita tuesta. Jos kyse nyt todella on siitä, että, että suojelemme kuluttajia, emmekä halua toimia kebabliikkeelle vastaan, niin sitten tukea tarvitaan. So you have the floor. Sitten komission edustaja, alkaa hyvä. Yeah, thank you very much, Madam Chair. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Mistä puhumme? Puhumme fosfaattien käytöstä tällaisissa pakastettuissa lihavartaissa. Aivan erityisestä käytöstä. Tämä fosfaattien käyttö tuli esiin vuonna 2015. Siitä keskusteltiin yksityiskohtaisesti – hyvinkin yksityiskohtaisesti lisäaineasiantuntijoiden piirissä. Erityisesti mitä tulee ehtojen täyttämiseen, kun puhutaan lisäaineiden käyttäistä, käytöstä tässä lainsäädännössä, joten asiantuntijat jäsenvaltioissa olivat voimakkaasti sidottuina mukaan tähän – työhön. Artikla 6 asetuksesta 1333 2008 unionin listaan voidaan lisäaine ottaa vain, jos tiettyihin ehtoihin vastataan. Ensinnäkin tieteellisen todistusaineiston mukaan tiedetään, että ei tarvitse pelätä kuluttajan terveyden puolesta sillä tasolla siinä määrin, kun sitä käytetään. Toiseksi, että on teknologinen tarve, jota ei voida saavuttaa muin keinoin, jotka ovat taloudellisesti kohtuullisia. Lisäksi ei saa johtaa kansalaisia kuluttajia ja lisäänillä pitää olla etua kuluttajille ja vastata yhteen tai useampaan tarpeeseen, jotka tässä ennen esitettiin. Haluaisin puhua kaikista näistä ehdoista yksityiskohtaisesti – Ensinnäkin fosfaattien turvallisuus. Fosfaattien turvallisuutta on arvioitu tieteellisessä elintarvikekomiteassa vuonna 1991 ja päivittäinen 70 gramman annos hyväksyttiin silloin. Nyt käyttö on hyväksytty hyvin monissa elintarvikkeissa mukaan lukien lihatuotteet, lihavalmisteet ja tämä laajentaminen näihin pakastettuihin lisävartaisiin ei vaikuta merkittävästi sille, miten paljon altistutaan fosfaateille kaiken kaikkiaan. Komissiolta tuli pyyntö, johon viitattiin. Ja vuonna 2013 EFSA näin arvioi tai tarkasteli niitä mahdollisia terveysriskejä, joita fosfaatti konsultteihin voisi liittyä. Tämän arvion jälkeen EFSA ei kyseenalaistanut aikaisempaa kantaa ja tieteellisen elintarvikekomitean kantaa, joka puhui tästä maksimimäärästä päivittäisestä määrästä, jota pidettiin turvallisena. Yksi lisäasia vielä tiedoksi. Uudelleenarviointiohjelma on käynnissä. Hyväksyttyjen lisäaineiden osalta ainoastaan fosfaatin, vaan Muiden lisäaineiden osalta myös määräaikaan vuoden 2018 loppupuolella, kun ajatellaan myös fosfaattien turvallisuuden uudelleen tarkastelua. Tässä yhteydessä kaikkein tuoreimmat tutkimustiedot otetaan käyttöön, niitä arvioidaan EFSAssa. Tietenkin komissio seuraa hyvin läheisesti tätä arviointiohjelmaa. Ja jos syytä on, lähdet, tähän riskinarviointitoimiin, jos se tuntuu tarpeelliselta tämän ohjelman päättymisen jälkeen. Kuten aikaisemmin sanoin, kunnes saamme uuden fosfaattilausunnon EFSAlta, niin aikaisemmin sovittu raja-arvo on voimassa. Tämä liittyy siis turvallisuuteen. Toinen kriteeri on teknologiset tarpeet. Teknologiset tarpeet tunnustettiin tiettyjen lihavartaiden osalta, kuten asetusluonnoksessa sanotaan, fosfaatteja tarvitaan vakauttamaan näitä vartaita ja sitomaan lihan kappaleita yhteen. Näin voidaan huolehtia siitä, että tuote pakastuu homoni, homogenisella tapaa. Muuten se saattaisi aiheuttaa riskejä Taloudellisesti ja tieteellisesti kestäviä vaihtoehtoja ei ole. Kolmanneksi oli vaatimus, että kuluttaja ei saa johtaa harhaan. Kun puhumme yritysten välisestä kaupasta, niin lisätty vesi on nykysääntöjen mukaan ilmoitettava. Mitä tulee sitten veteen näiden pahdettujen vartaiden osalta on sanottu, että fosfaattien käyttö ei johda lisää veden sisältymiseen. Ja lisätietona sanoisin vielä, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus nykylainsäädännön puitteissa lähteä lisää kansallisiin toimiin elintarviketiedon – jakamiseksi kuluttajille myös muun kuin esipakatun lihatuotteen osalta. Kuluttajille aiheuttuva hyöty fosfaatti on avuksi tiettyjen lihavartaiden tuottamisessa. Näin voidaan pakastaa tuote hyvin tasaisesti eikä kummennusprosessissa synny ongelmia. Yhteenvedonomaisesti komissio on sitä mieltä, että nyt vastataan kaikkiin vaatimuksiin artiklassa 6 tässä kyseisessä asetuksessa 1333 2008. Kiitos oikein paljon. Kiitos oikein paljon. Ja sitten loppupuheenvuoro edustaja Sallimaus, olkaa hyvä. Kiitos. Aivan ensiksi haluaisin toistaa, että syy siihen, miksi me esitimme tätä vastalausetta, on se, että meidän pitäisi mielestämme odottaa. EFSA on tämän uudelleen tarkastelun asettanut hyvin tärkeäksi työlistallaan ja he ovat luvanneet antaa uuden katsauksen vuoden kuluessa tästä hetkestä. Ja me uskomme, että koska keskusteluja tieteisellä alalla käydään terveysriskeistä, jotka liittyvät näihin lisäaineisiin, niin meidän olisi nyt odotettava EFSAn tuloksia. Haluamme kuulla, mitä EFSAlla on sanottavaa. heilan asia käsittelyssä ja tätä, tämän takia olemme pyytäneet vähintään yhtä lisävuotta ennen kuin päätös tehdään. Tämä on meidän pääargumenttimme. Me haluamme odottaa, koska EFSAlta on tulossa uusi lausunto. On aika typerää hyväksyä tämä muutos tällä hetkellä sen sijaan, että odotettaisiin tämä lisää vuosia. Näin voitaisiin kuluttajakin suojata vähän pidempään. Tämä on meidän pääargumenttimme. En tiedä, mitä Yhdysvalloissa tehdään, puheenjohtaja. Tiedän, että joitain tieteellisiä huolia on esitetty Yhdysvalloissa, mutta lainsäädännön kannalta en tiedä, mitä siellä on harkinnassa. Mutta koska EU:ssa on kaikkein korkein elintarviketurvallisuus, niin tuskin meidän pitäisi nyt Yhdysvaltojen suuntaan katsoa, pitäisi miettiä sitä, mikä meitä täällä EU:ssa kiinnostaa. Kiitos. Ja, ik, ik Niin, kiitos. Olen aivan samaa mieltä kollegan kanssa. Mä haluaisin sanoa edustaja Belletin kautta edustaja Sommerille, että EFSAn tutkimuksissa ei vedetä lopullisia johtopäätöksiä kansanterveyden osalta, mutta samaan hengenvetoon EFSA sanoi, että arvioimme uudestaan vuoden 2018 loppuun mennessä, koska tietyt asiat ovat vielä epäselviä. Tämä on edustaja Schaldemosen ja minun pääargumentti. Edustaja se just tässä esitti tämän. Edustaja Sommer puhui myös teknologiakysymyksistä. Onko tämä välttämätön? Epäilisin kyllä, koska osa tältä alalta pyrkii argumentoimaan, että me voimme myydä teille – tätä lihaa ilman, että lisätään fosfaatteja. Pitäisi olla siis mahdollista, että liha pysyy kasassa ilman näitä lisättyjä fosfaatteja. Kuulin komission puheenvuoron. Näiden fosfaattien lisääminen ei johda lisää veteen lihassa tai sitä, että myydään tätä vettä lihan hinnalla. Näin sanoo komissio, mutta se mitä me kuulemme tältä alalta on, että ainakin vähintään keskustelua pitää käydä vähän perinpohjaisemmin, koska kaikki saamamme tieto ei ole samansuuntaista. Siksi toivoisin, että voisimme nyt esittää vastalauseemme ja palataan asiaan, kun EFSAlta saadaan tuore arvio – Silloin voimme sanoa kyllä tai ei. Vahvistaisin puheenjohtajalle sen, mitä edustaja Schaldemose sanoi 2013-2014. Tuli esiin tutkimuksia ensimmäisen EFSAn arvion jälkeen siitä, sitä, mikä vaikutus on lainsäädäntöön Yhdysvalloissa, sitä emme tiedä, mutta voimme pyrkiä toki selvittämään ja palaamaan sitten puhumaan siitä, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu. Kiitos. Kiitos. Meidän vastalausemme pohjautui siis Yhdysvaltain keskuksen mielipiteisiin. Toivottavasti siellä huomioidaan myös EFSAn ajatukset. Näin päätämme tämän keskustelun. Envissä äänestetään asiasta huomenna ja täysistunnossa, jos se menee läpi, niin joulukuussa. Ja näin päästään sitten sopimukseen Sveitsin kanssa. Sveitsin valoliiton kanssa siitä, miten Sveitsin päästökauppajärjestelmää kytketään meidän järjestelmämme. Tämähän on miellyttävä asia. Ja tässä on esittelijänä Fjellner, mutta hänen sijaan puhuu alussa edustaja Bellet. Olkaa hyvä. Woman, uh, Kiitos puheenjohtaja. Esittelijä Fjellner pyysi minua sanomaan muutaman sanan hänen puolestaan jossain määrin tunnen tämän aiheen. Siinäkin oli yksi perustelu, eli mielelläni tartun tähän tehtävään. Tämä aihe on sellainen, jossa on tehty kovasti työtä. EU ja Sveitsi ovat neuvotelleet tiukasti. Neuvottelut käynnistyivät jo kuusi vuotta sitten. Nyt kyseessä on loppuvaihe näissä neuvotteluissa. Me totta kai kannatamme kovasti neuvotteluja. Institutionaalisesti on mainittava, että neuvosto on suostunut siihen, että EU ja Sveitsi allekirjoittavat sopimuksen siitä, että päästökauppajärjestelmät yhteen kytketään. Toki Sveitsin järjestelmä on pienempi kuin EUn järjestelmä. Tämä on luonnollista. Institutionaalisesti parlamentin on nyt annettava hyväksyntänsä Eli kyllä tai ei. Kyse ei ole päätöslauselmista eikä muista teksteistä, vaan kyse on kyllä tai ei valinnasta. Olemme varmasti samaa mieltä siitä, että päästökauppajärjestelmät on nyt uusittu viime kuukausien aikana onnistuneesti puheenjohtaja teidän johdollanne. Varmasti olemme suurimmilta osin samaa mieltä siitä, että ETS-kauppajärjestelmä on keskeinen osa EU-järjestelmässä, kun pyrimme vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä meidän järjestelmämme yhteenkytkentä muihin järjestelmiin maailmanlaajuisesti. Ja nyt kun lähdemme liikkeelle Sveitsin tilanteesta, on myös Bonnin ilmastokonferenssissa ollut kuuma aihe pari viikkoa sitten. Kyse on pienestä, mutta tärkeästä askeleesta kohti todella globaalia päästökauppajärjestelmää. Siitä toki voimme unelmoida, mutta tämän lisäksi voidaan ajatella, että se on myös realistinen järjestelmä, joka voitaisiin ottaa käyttöön lähivuosina ja vuosikymmeninä. Päästökauppajärjestelmien yhteen kytkeminen suuren EU-järjestelmän ja pienemmän Sveitsin järjestelmän yhteenkytkeminen laajentaa luonnollisesti markkinoita ja vähentää entisestään kasvihuonekaasupäästöjä. Näin järjestelmän tehokkuutta voidaan parantaa jotta saisimme globaalisti myös muut toimijat samalle viivalle ja noudattamaan esimerkkiämme, niin meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus osoittaa, että tällainen yhdistelmäjärjestelmä voi olla tehokas ja onnistunut. Siitä syystä esittelijä ehdottaa huomisessa äänestyksessä, että parlamentti antaisi hyväksyntänsä sopimuksen laatimiselle, solmimiselle ja Toivottavasti saamme laajan enemmistön tämän ehdotuksen tueksi parlamentissa. Kiitos. Kiitos oikein paljon. On totta, että on todella tärkeää ja Euroopan unionin strategian missio saada kaikkialla maat vakuutettua siitä, että pitää tulla mukaan ETS-järjestelmään. Eli siksi on todella hienoa, että Sveitsi on tästä asiasta samaa mieltä. Ja nyt käännyn varjoesittelyn puoleen. Voidaan käsitellä asiaa edustaja Parnio ensin. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Niin kuin Pelet juuri äsken sanoi, Estilän nimissä meillä on todellinen kiire ilmastoasioissa ja siksi meidän on liittoutua muiden kanssa Euroopassa ja maailmanlaajuisesti mahdollisimman pitkälle. Ja jos ajatellaan eh, tätä päästökauppajärjestelmää ja yhdistämistä EU ja Sveitsin kanssa, niin tämä on hyvä esimerkki tästä uudesta yhteistyöstä. Ensimmäistä kertaa Euroopan unionin hiilimarkkinat, jotka ovat maailman suurimmat, liittyvät ulkopuolisen maan markkinoihin. Ja sitten voidaan käyttää myös Sveitsin järjestelmän kiintiöitä, jotta voidaan olla sääntöjen mukaisessa tilassa ja päinvastoin. Eli tässä tulee molempuolista vaihtoa ja voidaan parantaa hiilen hinnoittelua ja toivottavasti näin saada myös hyvät kansainväliset hiilimarkkinat. Ja minä olen sosiaalisten demokraattien varjoesittelijänä periaatteessa samaa mieltä tämän sopimuksen tekemisestä, mutta jos ajatellaan muotoseikkoa, olisi ollut hyvä saada lisää tietoa tämän sopimuksen sisällöstä ja olisi hyvä, jos Euroopan komissio voisi jatkossa toimia avoimemmin, kun valmistellaan tämän tyyppisiä sopimuksia. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, tässä kaikki meidän ryhmämme niissä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Ja sitten edustaja Konechna. Děkuji, Pani Eh, také me vítáme, přestože nämä systém... Kiitos puheenjohtaja. Mäkin pidämme tätä ehdotusta tervetulleena, vaikkakin meillä on hieman poikkeava näkemys päästökauppajärjestelmästä kuin muilla ryhmillä parlamentissa. Globaalin järjestelmän tavoite ja pyrkimys globaalin järjestelmään on hyvä tavoite. Euroopan parlamentti on ottanut kaksi viikkoa sitten yhdessä neuvoston kanssa tärkeän askeleen eteenpäin. Nyt meillä on kumppaneillemme jotakin tarjottavaa. Meillä on sellainen ratkaisu, jota voimme tarjota. Me voimme tukea kaikkia, jotka haluavat yhdistää voimansa kanssamme tässä työssä. Uskon, että emme puhu vuosikymmenistä, vaan vuosista, joiden puitteissa saamme to- aikaiseksi todella globaalin järjestelmän. Jos meillä olisi Euroopassa oikein hyvä toimiva järjestelmä, niin emme me halua toimia niin, että hiilivuoto johtaa sitten muihin maan osiin. Eli tarvitaan sopimusta muiden toimijoiden kanssa, esimerkiksi Kiinan ja muiden isojen toimijoiden kanssa. Jos me haluamme toimivan järjestelmän niin, että todella pääsemme niihin hyötyihin, joilla ympäristö hyötyy järjestelmästä ja saamme hiilidioksidipäästöjä, kasvihuonekaasupäästöjä leikatuksi, niin että pääsemme tavoitteisiin, josta olemme sopineet Pariisissa, niin tätä tarvitaan. Me tuemme siis ehdotusta, vaikkakin olen SET-kollegan kanssa samaa mieltä siitä, että avoimuus, läpinäkyvyys entistä enemmän olisi tarpeen. Tämä kommenttihan menee komission suuntaan. Mutta kyllä täytyy muistaa myös kolmikantaneuvottelut. Toivon, että ei ole mitään äh, pikkuasioissa yksityiskohdissa vallitsevaa paholaista, joka tässä tuhoaisi työmme. Thank you. Kiitos, edustaja Gali. Kiitos, puheenjohtaja. Pyysin puheenvuoron, kun muistin komission ehdotuksen aikoinaan, kun ehdotettiin, että ETS – järjestelmät linkitettäisiin Sveitsin ja EUn välillä. Tämä on hyvä edistysaskel, jotta voidaan huolehtia siitä, että kaikki alat, jotka ovat mukana saastuttamassa ja kaikki maat, jotka ovat mukana saastuttamassa, tekevät yhteistyötä päästöjen vähentämiseksi. Näin voidaan myös kehitellä kansainvälisiä hiilimarkkinoita. Euroopan päästökauppajärjestelmällä ja Sveitsin järjestelmällä on samantyyppiset periaatteet, taustalla samantyyppinen rakenne. Ja voidaan sanoa, että kauppa on sovittu vuoteen 2020. Lineaarinen leikkaus on molemmissa järjestelmissä niin, että päästöoikeuksien määrää vähennetään vuosittain. Minulla no se vain kysymys Euroopan komissiolle. Erityisesti nyt, kun katsotaan mahdollisesti muita samantyyppisiä järjestelmiä. Oikeastaan haluaisin painottaa edustaja Panjon kantaa siinä, että toivoisin lisää avoimuutta, lisätietoa siitä, mitkä alat katetaan ja lisätietoa muista mahdollisista sopimuksista ja muista yhteistyön mahdollisuuksista. Kiitos. From the European Commission. Kiitos ja komission edustaja. Thank you, uh, Ms. Chair. Uh, thank, uh... Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Erityinen kiitos esittelijälle mietintön luonnoksesta ja kiitos niistä puheenvuoroista, joissa saimme tukea. Katsomme, että kyse on oikea-aikaisesta askeleesta eteenpäin. EUn päästökauppajärjestelmä yhteenkytketään ensimmäistä kertaa. On hyvä tut- mm, kytkeä yhteen kaksi osapuolta ja niiden päästökauppajärjestelmät, molemmat ovat mukana Pariisin sopimuksessa. Me haluamme mahdollisuuksia tällaisiin yhteen kytkemiseen. Ne ovat meidän pitkän aikavälin tavoitteitamme ja ensimmäistä kertaa tämä nyt todella toteutuu Sveitsin kanssa, sillä on samankaltainen järjestelmä verrattuna EUn järjestelmään. Vastaisin kysymykseen näistä aloista. Kyse on samoista aloista mm, myös Sveitsissä. Neuvottelujen tuloksena Sveitsi on hyväksynyt, että katettaisiin myös ilmailutoiminta Tämä oli hyvin tärkeä saavutus neuvotteluissa, eli samat alat katetaan molemmin puolin. Niin kuin tiedätte, varmaan havaitsitte tiedotusvälineistä, että EU allekirjoitti sopimuksen. Se on ensimmäinen menettelytavallinen askel tässä prosessissa Sveitsin kanssa. Puheenjohtaja Juncker ja Lloyd Hart Sveitsin puolelta tämän allekirjoittivat. Tämä on tervetullutta kehitystä muutama päivä sen jälkeen, kun neuvostossa päästiin alustavan sopimuksen EUn ETSstä ja seuraavasta vaiheesta. EU näillä toimilla vahvistaa omaa päästökauppajärjestelmänsä. Sehän on kaikista suurin maailmanlaajuisesti me osoitamme, että olemme valmiita toimimaan yhteistyössä myös muiden kumppaneiden kanssa, jotka ovat yhtä vakavissaan ilmastonmuutoksen torjunnassa. Hiilelle on asetettu hinta ja Sveitsissäkin on samankaltainen päästökauppajärjestelmä. Niin kuin sanoin, sopimus on nyt allekirjoitettu, kun oletamme, että parlamentti ja neuvosto käsittelevät täytäntöönpano vaihettakin. Ja kunhan johtopäätös on hyväksytty, niin sitten toden teolla käynnistyvät alustavat keskustelut Sveitsin kanssa täytäntöönpanosta ja valmiudesta siihen. Sopimus sinällään, kun tämä ehdotus hyväksytään, ei astu kovimpia vielä voimaan. Meidän on valmistauduttava välineisiin, joita tarvitaan sekä EUn järjestelmässä että Sveitsissä. Täytyy varmistaa, että nämä järjestelmät ihan fyysisesti voivat toimia yhteen esimerkiksi rekisteröinnin suhteen. Tarvitaan takeita myös sille, että kaikki se, mitä Sveitsi on luvannut järjestää ja äh, kehitellä, on todella toteutettu päästökauppajärjestelmässä ja tämä täytyy vielä varmistaa. Sitten kun kaikki on hoidettu, täytettyön panosta on varmistuttu, niin sitten voimme ratifiointivälineen esittää. Muistutan loppuun vielä, aivan niin kuin monet jo totesivat, että aihe on hyvin tärkeä poliittisesti. Ensimmäinen yhteenkytkentä on kyseessä. Jotkut jo mainitsivat senkin, että hiilimarkkinat ovat hyvin dynaamiset. Maailmanlaajuisesti kehitystä tapahtuu. Bonnissakin COP23 kuulimme, että Kiina kehittelee viime vaiheita omassa järjestelmässä ja mehän teemme yhteistyötä Kiinan kanssa, jotta, jotta todella kaikki tämä toteutuisi. Myös Kanadassa on tapahtunut kehitystä ja Yhdysvalloissakin. Konteksti on siis hyvin dynaaminen ja tässä vaiheessa on tärkeää välittää viesti myös siitä, että yhteenkytkentä onnistuu Sveitsin kanssa. Nyt valmistaudumme globaaleihin markkinoihin, hiilimarkkinoihin ja me teemme kolmansien maiden kanssa työtä ja myös kotimaan tasolla nämä maat valmistautuvat Pariisin sopimus velvoitteiden toteuttamiseen. Jotkut ovat jo hyvinkin pitkällä täytäntöönpanossa, toiset tulevat hieman jäljessä ja vasta kehittelevät järjestelmää, mutta me teemme läheistä yhteistyötä, jotta voimme varmistaa sen, että järjestelmä todella toimii sitten tehokkaasti. Pohdimme myös sitä, että olisiko mahdollista yhteenkytkeä nämä sopimukset. Katsotaan, missä vaiheessa se onnistuu, ei aivan vielä huomenna. Lopuksi välitän viestinne eh, ja vetomuksenne avoimuuden lisäämiseksi. Tämä täytyy pitää mielessä tulevissa keskusteluissa. Kiitos. Mahtavaa, hienoa. Edustaja Bellet viimeksi. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja Haluaisin vain mainita, että olemme samaa mieltä kaikista siitä, mitä täällä on sanottu, ja erityisesti sen kanssa, mitä herra Barnio sanoi, ja Dali ja Konitsna myös, he olivat samaa mieltä siitä, että tämä oli suuri askel eteenpäin. Minä olen myös samaa mieltä siitä, mitä Barnio sanoi. Puhuttiin avoimuuden puutteesta, tarvittaisiin lisää tietoa nopeammin, eli voin aivan täysin yhtyä tähän. Toivottavasti tämä on yksi niistä opeista, mitä tästä saadaan, ja tämä voisi olla selkeä viesti myös muille toimielimille. Voin yhtyä myös siihen, mitä edustaja Konechna sanoi, eli tämä on pieni ensimmäinen askel globaalin järjestelmän suuntaan, ja pitäisi päästä laajemmalle. tär- tai puhuttiin kiinalaisten kanssa Bonnissa siitä, että jossain vaiheessa kiinalaistenkin pitäisi tulla mukaan tähän globaaliin järjestelmään myös muiden mannerten, mutta erityisesti heidän. Eli toivottavasti tämä pieni askel vie meitä nyt oikeaan suuntaan ja näin voidaan optimistisesti arvioida tätä prosessia. Kiitos. Kiitos tästä hyvin tehdystä työstä. Jos kollegat haluavat esittää tarkistuksia, niin nyt on kiire, koska kello 18 tänä iltana on niiden jättämisen määräaika. Äänestys on huomenna. Ja seuraavaksi menemme parlamentin kannan valmisteluun koskien monivuotista rahoituskehitystä 2020 jälkeen. Anneli Jäätteenmäki on tässä valmistelijana ja valmistelemme lausuntoa, olkaa hyvä. Chairwoman. Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Kuluva EUn monivuotinen rahoituskausi päättyy siis vuonna 2020 mennessä ja komissio on luvannut antaa esityksen uudesta rahoituskehyskaudesta ensi toukokuussa. Ja meillä valiokuntana ja parlamenttina on mahdollisuus kertoa komissiolle omat prioriteettimme tätä ennen. Ja kuten tiedämme, niin tähän tulevaan rahoituskehyskauteen, kuten tietysti aina, mutta ehkä nyt vähän ennemmin, enemmän liittyy paljon epävarmuutta. Meillä ei tällä hetkellä ole selkeää kuvaa siitä, mitä Brexit vaikuttaa budjetin kokoon, emmekä myöskään tiedä sitä, mikä on brittien tuleva EU-suhde. Onko sitä? meidän tehtävänä ympäristövaliokuntana on nyt kuitenkin arvioida ensisijaisesti valiokuntamme näkökulmasta tätä rahoituskehyskautta ja niiden ohjelmien osalta jotka liittyvät meidän valiokunnan toimialaan. olen valmistellut teille pohjaesityksen ja se on melko yleisellä tasolla aivan tarkoituksella koska en näe perusteltuna tai viisaana, että tässä vaiheessa keskusteltaisiin luvuista, vaan että asettaisimme enemmänkin tavoitteita tuleville rahoituskehyksille. Mitä me valiokuntana haluamme ja minkä olemme kokeneet kuluvana rahoituskehyskautena toimivaksi ja vastaavasti, missä sitten pitää tehdä parannuksia, koska kaikki ei ole toiminut niin kuin olisimme halunneet. EUn varainkäyttö ja varojen käyttö ei saa olla ristiriidassa EUn tavoitteiden kanssa ja näin ollen budjetin kautta on mielestäni tuettava kestävään vähähiiliseen talouteen – ja kestävään kulutus ja tuotantojärjestelmään siirtymistä. eu budjetin kautta on tuettava myös ympäristön ja elinympäristömme terveyden kannalta välttämättömiä asioita kuten luonnon biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä. on selvää että kuluvan rahoituskehyskauden aikana EUn budjetti ei ole ihan pysynyt tekemiemme sitoumusten tasalla. Pariisin ilmastosopimuksessa olemme sitoutuneet käyttämään 20 prosenttia budjetistamme ilmastotoimiin. Me emme ole tätä saavuttaneet. Näen, että komission on tehtävä sellainen esitys, joka täyttää EUn yhteisesti sovitut tavoitteet, ilmastotavoitteet ja muutkin ympäristöä koskevat tavoitteet. Ja ilmastorahoituksen tavoitteet ovat saavutettavissa vain ja ainoastaan tarkastelemaan EUn budjettia läpikotaisin ilmastonäkökulmasta ja se on mahdollista, jos me näin haluamme. Nyt odotan kommentteja ja perusteltuja esityksiä. Kiitoksia. Thank you very much. And now I give the floor. Kiitos. Ja seuraavana varjo esittelijät Kovatse ensimmäisenä. Much, Madam Chair. And first of... Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää edustaja Jäätteenmäkeä tehdystä työstä. Tämä on oikein hyvä lähtökohta neuvotteluille, keskusteluille tulevasta rahoituskehyksestä. Tulevaisuuskeskustelu on kiihtynyt tärkeiden kehitysaskaleiden jälkeen. 2020 budjetti on hyvin tärkeä elementti tässä keskustelussa. Me emme voi toteuttaa prioriteettejamme, jos meillä ei ole riittävää budjettirahoitusta. Pariisin ilmastosopimuksen solmimisen jälkeen ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun merkitys on kasvanut. EUn tulisi pysyä eturintamassa tässä työssä. EUn budjetin tulisi tukea nopeaa Pariisin sopimuksen toteutusta, nopeuttaa siirtymistä puhtaaseen energiaan, vähähiiliseen talouteen ja kiertotalouteen siirtymistä. Lisäksi katson, että on tärkeää korostaa sitä, että tulevan MFFn tulisi aktiivisesti osallistua siihen, että voimme pitää kiinni kestävän kehityksen tavoitesitoumuksesta YK on määrittelemässä muodossa. eu budjetti on myös varattu kohesiotoimille ja niitä ei tulisi vuoden 2020 jälkeen vähentää, leikata. Tämä on hyvin tärkeää. Kohesiorahasto ja aluekehitysrahasto on tärkeä väline, mm, kun vähennetään sosiotaloudellisia eroja alueiden välillä, vähemmän kehittyneitä ja kehittyneempien alueiden välillä EU:ssa. Luonnollisesti tämän työn on kuljettava käsi kädessä uusien tapojen kanssa. Pyrimme löytämään markkinapohjaisia välineitä, jotta pääsemme todella tavoitteisiimme. Yksittäiset, yksittäiset jäsenvaltiot eivät voi tarttua näihin rajat ylittäviin haasteisiin yksin. Sen takia MFF tulisi heijastella EU-vastuuta, tukea jäsenvaltioita, kun käsitellään turvausvaaroja. Kuitenkaan sosiaalinen kohesio ei saa vaarantua. Kun kyse on tartuntataudeista, epidemioista, mielenterveydestä, tartuntataudeista, antibioottiresistenssistä, ja siitä, että terveydenhuolto on yhtäläisesti kaikkien saatavilla. Nämä ovat sellaisia haasteita, jotka on huomioitava myös vuoden 2020 jälkeisessä puitteistossa. Mielelläni teen yhteistyötä teidän kanssanne kaikissa näissä aihealueissa. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitos edustaja Kovatsev. Odotamme mielenkiinnolla näitä. Ja SDstä puuttuu varjo sitten, mutta äh, edustaja Dalli on paikalla ja aihe on todella tärkeä. Kiitos puheenjohtaja. No valanne esittelisin edustaja Kaputon kannan ensin tähän aiheeseen ja sitten esitän omat kantani. Mutta lähden liikkeelle siis edustaja Kaputon kommenteistaan haluaisin ensin kiittää edustaja Jättemäkeä tästä lausunnosta. Siinä viitataan EUn prioriteetteihin ja ulkoisiin sitoumuksiin ja siihen, että on edelleen huolehdittava kestävyyspolitiikasta. Edustaja Kaputto aikoi esittää muutaman tarkistuksen lisätarkkuuden aikaansaamiseksi. Ensiksi hän on sitä mieltä, ettei viitata kiertotalouteen ja innovatiivisiin hankkeisiin tällä saralla. Horisontti 2020 ohjelma ja LIFE voitaisiin ottaa myös esiin. Hän on sitä mieltä, että LIFE tarvitsee aitoa tukea ja myös sitä, että täytäntöönpanoa parannetaan integroiden hankkeiden osalta. Eurooppa on ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun ympäristöpolitiikan johtotaho ja siksi tuki on tarpeen. Brexitistä riippumatta emme voi ottaa yhtään askelta takaisin näillä politiikan aloilla. Tähän aiheeseen liittyy omien varojen keskustelu, jota, kes- jota käydään budjettivaliokunnassa. Tarvitsemme lisää tuloja, jotta me joudu ottamaan takapakkia niiden politiikan alojen osalta, joista on jo sovittanut on rohkeasti edettävä. Hän tietenkin viittaa vaikuttaa myös EUn sisäisiin, mutta myös EUn ulkoisiin toimiin, jotta voidaan huolehtia riittävistä varoista kehitysmaissa, että siellä ei, ei oteta käyttöön vanhempaa teknologiaa ja näin noudateta kehittyneempien maiden esimerkkejä. Lisäksi esimerkiksi Italian maanjäristykset ja muut luonnonkatastrofit Euroopassa – osoittavat, että koordinointijärjestelmä toimii, mutta sitä on parannettava edelleen. Lisäksi voitaisiin vielä mainita tulevien keysten pituus yli viisi vuotta ja uudelleen tarkastelu voi mahdollistaa tehokkaamman suunnittelun ilmasto- ja ympäristökysymyksissä. Ja luvallanne jatkan maltan kielellä. Haluaisin aluksi sanoa, että olen samaa mieltä valmistelijan kanssa, kun hän erityisesti tuossa ensimmäisessä kohdassa mainitsi sen, että komission pitäisi huolehtia tulevien rahoituskehysten rakenteesta sellaisella tapaa, että heijastellaan EU-painopisteitä. Erityisesti kun ajatellaan EUn johtavaa asemaa ilmastonmuutoksen torjumisessa. Siksi haluaisin kiinnittää huomion myös vihreän ilmaston rahastoon ja meidän rooliimme tämän rahaston rahoituksessa. Vihreän ilmastorahasto on ehkä tuorein tekijä monenkeskisessä ilmastorahoittamisessa – ja se toimii täysin vuodesta 2015 ja antaa varoja niille maille, jotka ovat vielä kehittymässä ja toimii myös katalysaattorina, kun ajatellaan yksityistä ilmastonmuutosrahoitusta. Valitettavasti kuitenkin nyt, kun Yhdysvaltain presidentti on päättänyt vetäytyä Pariisin sopimuksesta, niin tästä rahastosta puuttuu kaksi miljardia dollaria. Jos ajatellaan kansainvälistä kehitystä, kyse ei ole ehkä valtavan suuresta summasta, mutta ilmastoalan rahoituksen asiantuntijat sanovat, että tämä on paljon suurempi ongelma kuin mitä ensinnäkemältä vaikuttaisi osittain siksi, että näitä varoja pitää käyttää myös perusinfrastruktuurin rakentamiseen, jotta voidaan luoda puhtaita energialähteitä. Eli rahoituksen kautta voidaan myös kehittää markkinoita ja näin houkutella vielä yksityisiä investointeja, koska näiden ilmastorahaston rahoituksesta saadaan osittain tuottoakin ja sitä kautta voidaan tukea useampia hankkeita, ei vain yhtä. Siksi Euroopan unionin pitäisi huolehtia omasta tehtävästään ja siitä, että oikea rahoituksen taso saavutetaan ja sitä ylläpidetään. Siksi vetoisin sen puolesta, että kun teemme tulevaisuuteen tähtävää työtä, otetaan huomioon tämä budjettityössä monivuotisissa rahoituskehyksissä. Toivon, että tämä voidaan sisällyttää Envi-valiokunnan lausuntoon. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Oikein mielenkiintoinen ajatus. Edustaja Kunitsna, haluatteko ottaa kantaa tässä yhteydessä? Ette, kiitos. Näin käännynkin komission puoleen. Sieltä edustajana Rovan Bojo. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon valmistelija Jäättemälle tästä esityksestä ja puheen eh, vuoron käyttömahdollisuudesta, niin kuin Rove Jättemäki sanoi. Tämä on todella tärkeä hetki miettiä seuraavaa monivuotista rahoituskehystä. Komissio on aloittanut prosessin maaliskuussa valkoisen paperin kerä ja myös kesäkuussa tuli asiakirjassa miettiin tulevia varoja ja Euroopan parlamentin Olbrehtin ja Toman valmistelema esitys tulee olemaan hyvin tärkeä osa tätä valmistelutyötä. Komissio antaa omat ehdotuksensa liittyen monivuotiseen rahoituskehykseen ensi vuoden toukokuussa. Kuten tiedätte, monivuotisen rahoituskehyksen ehdotukset sisältävät yleispuitteet koskien MFF-asetusta, mutta myös tiettyjä poliittisia välineitä ja siksi tämän valiokunnan kanta olemassa olevista hankkeista, kuten LIFE-ohjelmasta tai ilmaston ja ilmastotointen ja ympäristötointen rahoituksesta. Kaikki tämä on tärkeää että kantaa. Olette voineet nähdä, että olemme joitain väliaikaisia raportteja tai puoliväliraportteja jo tehneet ja siksi oikein mielellämme odotamme tämän valiokunnan kannanottoa. Kiitos. Okay. Kiitos Rovi Jättimäki. Arvoisa puheenjohtaja, kiitän kaikkia erittäin perusteltuja kommentteja ja jatketaan työtä. Saamme tästä hyvän ja perustelun esityksen. Great, thank you very much. Uh, the deadline... Kiitos oikein paljon. 5. joulukuuta on tarkistusten jättämisen määräaika. 20.25. tammikuuta pidetään äänestys Envissä. Ja näin pääsemme seuraavaan asiaan, kyseessä ovat mako- makeutusaineet leivonnaisissa. Ja tämä on päätöslauselma esityksen käsittely koskien tätä vastalausetta. Ja tämä aihe olisi edustaja Grosstetin asia, mutta hänen sijastaan on täällä edustaja Ajuso, tai ei sittenkään, herra Belet makeutusaineet. Teille tämä kuuluu. Voitte sitä vastalauseen. Nyt ryhmän yhdelle varapuheenjohtajalle täytyy tässä antaa preferenssi. Äh, kiitos kun sain puheenvuoron. Edustaja Klostetin nimissä käsittelen makeutusaineita leivonnaisessa. Muutama asia. Ensinnäkin muistuttaisin kaikille, että komissio reagoi nyt niihin vaikutuksiin, joita lainsäädäntöön tällä mm, poisvetämisellä on. Me puhumme vaikutusaineista leivonnaisissa ja on aika lailla omituista, että niitä voidaan käyttää virvokkeissa, marmelaadissa esimerkiksi, mutta nämä tuotteet kielletään leivonnaisissa, joista tänään on kyse. näitä leivonnaisia aivan erityisesti käytetään osana ruokavalio, ruokavaliota, ruokavaliohoitoa. Ja näiden käsittely muutoin yleisemmin ei meidän mielestämme ole järkeä. Me tuemme komission ehdotusta sen takia, että ei ole minkäänlaista riittävää siirtymäkautta mukana tässä ehdotuksessa, ja se on meidän pääargumenttimme se, että siirtymäkautta ei ole, niin se uhkaisi monien näiden tuotteiden kohtaloa. Kyse on kakuista, kekseistä, patukoista, jotka on suunnattu sellaisille henkilöille, jotka syövät vain vähän sokeria, kärsivät esimerkiksi diabeteksestä kun näissä valmisteissa on käytetty maketusaineita, niin ne ovat ainoita, jotka ovat saaneet luvan äh, vaihtoehtoisina äh, maketusaineina korkean sokeripitoisuuden vaihtoehtona. Lainsäädännössä tulisi olla riittävä siirtymäkausi ja tässä päätösaseman luonnoksessa ehdotetaan vähimmillään kahden vuoden siirtymäkautta. Näin näitä maketusaineita voitaisiin kehittää uudelleen niin, että kuluttajilla olisi käytössään tällaisia tuotteita silloin, kun heillä on erityistarpeita ravinnon osalta. En käsittele kaikkia argumentteja tämän laajemmin, mutta luonnollisesti tällä kysymyksellä on vaikutuksia myös pk-yrityksiin. Nämä ovat ne argumentit, joita me ehdotamme käsiteltäviksi Kyse on vastustuksesta, jota esittelijä Krostet ehdottaa näillä argumenteilla. Kiitos. Nyt kollega tuota takantaa. Edustaja Juuso ensimmäisenä. Kiitos puheenjohtaja. Minä pyysin puheenvuoroa yhtiökseni Rova Krostetin vastalauseeseen. Siinä aivan niin kuin hän sen esittää. Kyseessä ei ole kansanterveysongelma, vaan nämä makeutusaineet ovat turvallisia, ne ovat olleet pitkään markkinoilla ja muissa tuotteissa niitä voi myös jatkossa käyttää. Kyseessä on ainoastaan sääntelyongelma, joka johtuu siitä, että eh, näitä ruokavaliotuotteita koskevia sääntöjä on muutettu. Mutta komission ehdotus näin poistaisi niiltä kuluttajilta, joilla on diabetes tai ylipaino-ongelmia, tämän mahdollisuuden näiden tuotteiden käytön. Ja tämä tuo ongelma myös PK-yrityksille, eli on kyllä paljon syitä yhtyä tähän. Kiitos. Kiitos. Onko muita kommentteja? Jos ei, niin edustaja Jyliker, komission edustaja Jyliker. Thank you. Kiitos. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Halusin viitata vaatimukseen lisäaineiden osalta. Fosfaattikeskustelussa viittasinkin jo näihin vaatimuksiin, jotka ovat lainsäädännössä. Eli lisäaineen ei pitäisi aiheuttaa terveyshuolia. Kuluttajien osalta pitää olla teknologinen kohtuullinen tarve. Ei saa johtaa kuluttajaa harhaan ja siinä pitäisi olla jotain etua kuluttajille. Mitä tulee maketusaineiden käyttöön? Lisäinen pitää vastata myös ainakin yhteen lisävaatimukseen, joka löytyy lisäaine-lainsäädännöstä. Makeutusaineiden on vastattava siis lisävaatimuksiin. Lisävaatimukset ovat, että joko että korvataan sokeria, jotta jotta saadaan elintarvikkeita, joissa on vähemmän sokeria, eli lisättyä sokeria muun muassa, tai korvataan sokeri, jolloin se pidentää myyntiaikaa, tai on elintarvike, jota tarjotaan erityisryhmille. 89 398 tekstin mukaan. Tässä oikeudelliset puitteet – ja todella muutoksia on tehty, joten menneisyydessä makeutusaineiden käyttöleipomotuotteissa, joita kohdistettiin erityiskäyttäjäryhmille, hyväksyttiin 94.35 direktiivissä. Direktiivi koski vastaavia elintarvikkeita erityiskäyttäjäryhmille yrittäjille 89298 mukaan. Leipomotuotteet erityistarpeisiin koski muun muassa diabetespotilaiden käyttöä. Tämä direktiivin mukaan vuodelta 1989. Sitten uudelleen laadinta – 2009 elintarvikkeet, joita käyttävät erityisryhmät. Paranat ehdotuksena myös tunnettu ehdotus. Ja tässä säännöissä esitettiin, että erityisvaatimukset voisivat koskea tiettyjä ryhmiä, elintarvikeryhmiä, esimerkiksi diabetespotilaita. Vuonna 2008 komissio itse asiassa esitti kertomuksen diabetespotilaiden elintarvikkeista ja totesi, ettei ole tarpeen esittää erityisvaatimuksia näiden elintarvikkeiden osalta ja tältä pohjalta komissio ei asettanut erityissääntöjä. Lisäksi kokemus osoittaa, että tietyt säännöt 2009-39 direktiivissä eivät olleet enää tehokkaita ajatellen sisämarkkinoiden toimintaa – ja nämä elintarvikkeet erityistarpeisiin mukaan lukien elintarvikkeet, niille jotka kärsivät diabeteksestä, poistettiin 609 2013 kautta. 20. heinäkuuta 2016 lähtien tämä oli voimassa ja tämä on tässä tärkeä seikka, koska sääntelymuutos muutos joka aloitti tämän koko kaskadin, tapahtui vuonna 2013 609 2013. Astui voimaan heinäkuussa 2016. Tämän halusin antaa tiedoksi, vaikka se on kyllä kaikkien tiedossa, kaikkien sidosryhmien myös teollisuuden. Se, että poistetaan tämä konsepti elintarvike tiettyyn erityistarpeeseen tai erityisesti diabetespotilaiden osalta, niin nyt ei tarvita tällaista erityisryhmää, leipimotuotteet erityisruokavalioon. Ja siksi ei ole perustaa hyväksyä tällaisia makeutusaineita leipomotuotteissa erityisryhmää käyttäjäryhmille, joten vuoden 2013 konsepti ei ole enää paikallaan. Siksi, ja tämän tämä asia, joka nyt on käsillä, asetusta pitäisi muuttaa, mitä tulee yhdeksän makeutusaineen käyttöön leipomotuotteissa erityistarpeisiin. Komissio on täysin kunnioittanut suhteellisuusperiaatetta ja siirtymäkausi on suunnitteilla, joten ensinnäkin noudatetaan EUn vaatimuksia, jotka koskevat makeutusaineiden käyttöä elintarvikkeissa ja todella noudatetaan uusinta tietoa 609 2013 tekstin mukaan ja täysin kunnioitetaan sitä konseptia, että tieteellinen tutkimus on osoittanut, että diabetikkojen pitäisi valita terveellinen ruokavalio ihan normi elintarvikkeisiin pohjautuen. Monet tavat liittyvät ylipainoon ja kakkostyypin diabeteksen lisääntymiseen. Esimerkiksi se, että nautitaan paljon rasvaisia elintarvikkeita eikä riittävästi kuitua. Diabeteksen vastaiseen taisteluun ei ole yksinkertaisia lääkkeitä. Kyse on tuotteista, joissa on paljon hiilihydraattia ja rasvaa joka tapauksessa, vaikka käytettäisiinkin makeutusaineita, koska puhumme leipomatuotteista. Siksi on tärkeää todeta, että näin ei estetä innovaatioita. Määräykset ovat tuossa tekstissä 609 2013 Kysellä makeutusaineiden lisäämisestä. Lisäksi tarvittaisiin sellaista kehitystä leipomoalalla, että luotaisiin tuotteita, joissa on vähemmän rasvaa alan toimijoilla on ollut riittävästi aikaa sopeutua tähän tilanteeseen sen jälkeen, kun asetus 609 vuonna 2013 hyväksyttiin. Sehän astui voimaan vuonna 2016. Lisäksi siirtymäkausi on otettu tässä asetusluonnoksessa huomioon, koska tällainen siirtymäaika mahdollistaa sen, että – Eli tuotteet jotka laillisesti otettiin käyttöön ennen asetusluonnoksen hyväksymistä, voidaan myydä markkinoille, kunnes varasto on myyty loppuun. Komissio on sitä mieltä, että asetusluonnos täysin kunnioittaa suhteellisuusperiaatetta, huolehtien siitä, että makeutusaineiden hyväksyntä hoidetaan yhtenäisellä tapaa – ja näin huolehditaan tasavertaisista mahdollisuuksista ja sisämarkkinoiden toiminnasta, huolehditaan oikeusvarmuudesta kaikille ja huolehditaan myös kuluttajien eduista ja on huolehdittu riittävästä siirtymäajasta, ottaen huomioon, että tämä lainsäädäntö hyväksyttiin vuonna 2013. Lisäksi on annettu riittävä siirtymäkausi sellaisille tuotteille, jotka laillisesti on markkinoilla otettu. Kiitos paljon. Kiitos paljon, edustaja Schallemose. Kiitos. Pahoittelen, että tulin tähän keskusteluun mukaan hieman myöhässä. Minulla oli vierellä ryhmä luotsattavana SED-ryhmän nimissä. Totean, että me emme tue vastalausetta. Me emme tue vastalausetta sen takia, että yrityksillä on kyllä ollut riittävä aika sopeutua tähän lainsäädäntömuutokseen. Me katsomme, että kyse on aivan luontaisesta seurauksesta, joka vuoden 2013 lainsäädännöllä on ollut. Kyse on logisesta seuraamuksesta, mitä nyt on tapahtunut näille makeutusaineille leivonnaisessa. Me olemme sitä mieltä, että yritykset kyllä tietävät tilanteen. Niillä on ollut mahdollisuuksia valmistaa toisen tyyppisiä leivonnaisia. Tässähän ei ole niinkään puhuttu potilasjärjestöjen kannoista. En ole kuullut diabetikko potilasjärjestöjen kantoja. Eli kyse on siitä, että ravinnon tulisi olla terveellistä. Me tuemme komissiota, emme vastalausetta. Kiitos. En halua aloittaa keskustelua nyt uudelleen, mutta kun tässä ovi on nyt avattu, niin jos joku muu haluaa käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Edustaja Sommer. You indicated you want to... Tehän haluatte puhua. Äh, niin, kiitos oikein paljon oikeusperusta on varsin tuttu minulle. Komissio on tietenkin siis oikeassa, kun komissio viittaa näihin teknisiin seikkoihin. Kun puhutaan makeutusaineiden käytöstä leipomatuotteissa, mutta kyse ei ainoastaan diabetikoista, näin ajattelisin itse. Kyse on myös ylipainosta. Olen sitä mieltä, että jos tällaisia leipomatuotteita ei enää ylipäätään ole tarjolla, niin onhan se ikävää Ehkä tästä olisi etua monille, jotka ovat vain ylipainoisia, että tällaisia tuotteita olisi tarjolla. Ymmärrän kyllä, että diabetikkojen osalta sanotaan, että diabetikkojen pitäisi noudattaa normaalia ruokavaliota eikä tarvita erityistuotteita, mutta ylipainoisia ei pitäisi. Tai voitaisiin auttaa eikä sanoa ainoastaan, että ylipainoisten pitäisi pitää näppinsä irtileipomotuotteista. Vähemmän hiilihydraatteja, vähemmän suolaa, vähemmän sokeria. No, jossain vaiheessa sitten ei olisi enää mitään leipomotuotteita, jos ei niissä ole näitä ainesosia olisi. Eli pohtisin tämän tukemista, kun olen sitä mieltä, että ylipainon kanssa – kamppaileville voisi olla ihan hyvä asia, jos tällaisia tuotteita tulevaisuudessa vielä olisi ihan riippumatta näistä diabetikoista. Tunnen kyllä oikeudellisen perustan. Teknisesti on siis ihan ymmärrettävissä se, mitä komissio ajaa nyt takaa, mutta ehkä tätä asiaa ei pitäisi katsoa ihan vain teknisesti. Thank you very much, Mr. Kiitos. Edustaja Belet, haluaisitteko te vielä käyttää puheenvuoron? Uh, Kiitos edustaja Krostetin nimissä toteaisin, että tähän ei ole juurikaan lisättävää näin, mitä nyt edustaja Some ja muut ovat maininneet tämän vastalauseen tueksi. Emme lähde kiistämään sitä, mitä komissio esittää argumentteina, kun puhumme kuluttajien edusta, niin luonnollisesti olemme komission argumenttien kanssa samoilla linjoilla. Tarvitaan oikeusvarmuutta, hyväksymme nämä argumentit aivan täysin. Mutta aivan niin kuin edustaja Zoma totesi, tämähän tarkoittaisi sitä, että lyhyellä aikavälillä näitä leivonnaisia ei olisi enää saatavilla Euroopan markkinoilla. Me puhumme eurooppalaisista kuluttajista, eurooppalaisista, jotka kenties ovat diabeetikkoita, mutta voivat olla myös ylipainoisia. Eli tässä on tämä suhteellisuusargumentti, jonka kiistämme. Ja siirtymäkausi ei ollut kylläkään pitkä, se oli varsin lyhyt. Sen takia ehdotamme, että lisättäisiin vielä kaksi vuotta siirtymäkautta niin, että todella saataisiin vaihtoehtoja tärkeälle kuluttajaryhmälle Euroopan unionissa. Ja tällä välin he voisivat käyttää näitä tuotteita ja sitten kahden vuoden kuluttua pk-yrityksillä ja teollisuudella olisi mahdollisuus kehittää vaihtoehtoja. Sen takia me vastustamme tätä päätöstä. Kiitos. Thank you very much. That concludes the debate. Kiitos oikein paljon. Keskustelu loppuu tähän. Kaikki ovat kuulleet kaikki argumentit ja tämän palataan sitten huomenna. Ja näin pääsemme seuraavaan kohtaan. Kyseessä on vastalause. Ja aiheena on tupakkatuotteiden jäljitettävyysjärjestelmä ja myös tupakkaa koskevat turvallisuustekijät ja niiden tekniset ominaisuudet. Tämä on vastalause liittyen kahteen eri päätöslauselmaan, kaksi eri aihetta siis. Ja esittäjänä on edustaja Pedicini. Ja hankala tilanne nyt, kun vastalauseen esittelijä ei ole täällä paikalla puhumassa omasta ehdotuksestaan. Voimme siis päättää käsitellä nämä asiat hänen poissa ollessaan tai ei, jos joku haluaa käyttää puheenvuoron, mutta täällä ei ole kuitenkaan ketään, joka esittelisi tämän vastalauseen. Edustajat Florencia Barnier, Ai ja Sommer. Eli voimme keskustella keskenämme. Ja edustaja Florence. Ja, ich würde ja gerne dem Kollegen das... Niin mielelläni antaisin kollegan puhua ensin, mutta jos ei hän ole paikalla, niin ei tässä mukaan auta. Aivan oikein sanoitte, että tämä on melko omalaatuinen tapaus. Jos tämä lukee, niin näkee, että kyse on seuraavanlaisesta asiasta. Euroopan komission tehtävä on huolehtia tupakkatuotteiden jäljitettävyydestä yksityiskohtaisesti – Ehdotus on tehty, sitä vielä vähän muutettiinkin ja tätä ehdotusta vastaan edustaja Pedicini on esittänyt vastalauseen. Haluan selittää, mistä on kyse. Kyse on siitä, että yritykset, jotka takaavat tulevaisuudessa jäljitettävyyden, omaavat mahdollisimman suuren riippumattomuuden. Suuri lontoolainen firma vaikka siellä on kanssa sopimus, joka hoitaa logistiikkaohjelmistoja, niin tällainen firma ei voisi ottaa Philip Morrisin tai toisen jäljitettävyystehtävää hoitaakseen komission esittänyt tietyt prosenttiosuudet, eli jos yrityksellä on yli 10 prosenttia vuosittaista liikevaihtoa tietyn tupakkaa teollisuuden nimissä, niin silloin se ei tule kyseeseen. EFTDn kollegat sanovat nyt, että tällaisella firmalla pitäisi olla nolla prosenttia yhteyttä tällaisiin yrityksiin. Eli oikeastaan mikään merkittävä yritys tällä planeetalla ei voisi nyt vakavasti hoitaa tällaista jäljitettävyystehtävää. Kyse on siitä, että halutaan vakavasti otettava yritys Nollakontakti tarkoittaisi sitä, että ei saa toimittaa esimerkiksi printeripaperia, ei saa olla minkäänlaista suhdetta tällaiseen yrityksiin. Se on mielestäni liioiteltua siksi, että se on mahdotonta. Lisäksi tämä rajaisi kovasti kilpailua. Jos ainoastaan sellaiset yritykset, jotka ovat ihan uusia, ovat kehittyneet jossain, missä ei ole syntynyt yhteyksiä henkään. Tämä olisi vaarallista kehitystä. Joten siksi olisin sitä mieltä, että tämä on ihan totta, mitä ilmeisesti on nähty. Italiassa on ilmeisesti ihan omat syyt tämän vastalauseen esittämiseen, mutta syyt eivät ole ne, jotka ovat tässä paperilla – Siksi ei ole muuta mahdollisuutta kuin äänestää tätä ehdotusta vastaan. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, aivan ensiksi haluaisin sanoa, että oli todella hieno kuulla, mitä puheenjohtaja Florence juuri sanoi. Tämä oli todella järkevää. Ja hän on mukana epämuodollisessa ryhmässä, jota minä johdan täällä parlamentissa ja pyrimme vastustamaan tupakkaa, teollisuuden puuttumista tupakkaa tuotteisiin jo monta vuotta olemme olleet tässä hyvin tarkkaavaisina. Olemme pystyneet joitain taistoja voittamaan viime vuonna siis, koska haluttiin mahdollistaa se, että parlamentti kieltäytyisi tämän jäljitettävyyden rahoittamisesta, mitä komissio ehdotti Saukken osalta. Ja kun katsoo näitä kahta vastalausetta, jotka kollega on esittänyt, niin tämä voi ensin vaikuttaa aika legitiimiltä, mutta kuitenkin pelkään, että nämä vastalauseet hidastaisivat eh, tämän järjestelmän täytäntöönpainoa ja vaikeuttaisivat sitä tämän komission suunnitelut jäsenvaltioiden kanssa. Minun mielestäni komissio on nyt selkeästi sitoutunut riippumattomaan, teollisuudesta riippumattomaan jäljitettävyysjärjestelmään ja tarvitaan tällaiset sääntelypuitteet, jotka tämän mahdollistaisivat ja täytäntöpanon kalenteriin on sitouduttu siitä huolimatta, että tämä asiakokonaisuus on niin mutkikas ja tässä on niin kovasti myös lobbausryhmät painostaneet. On siis hienoa, että komissio ei ole antanut periksi. Ja minä voin myös kertoa, että parlamentissa olemme moneen otteeseen voineet ottaa kantaa tähän riippumattomuusasiaan. Meillä on ollut muun muassa yhteinen kokous budjettikomitean kanssa 12. Eh, heinäkuuta 2017 on ollut useita eh, kokouksia kansalaisjärjestöjen kanssa parlamentaarikoina olemme voineet esittää huolemme ja mm, varmistaa siitä, että saadaan todellinen riippumaton järjestelmä. Lopuksi on korostettava sitä, että ne kansallisjärjestöt, jotka vastustavat tupakointia, ovat pyytäneet sitä, että voitaisiin tukea komission ehdotusta eh, niiden mielestä vastalauseilla hidastuttaminen olisi tupakkateollisuuden intressien mukaista, sillä se haluaa, että tämä ei onnistuisi. Tässä kaikki. Kiitos. Kiitos. Ja sitten edustaja Sommer. Also, auch nicht... Ei ole mukavaa, kun viiden tähden kollega esittää vastalausetta, mutta näin kyllä ongelmia jäljitettävyysjärjestelmässä. En siinä mielessä, mitä Pedicini tässä juuri esittää, vaan ongelma, joka minulle on tullut tietoon on ongelma, joka liittyy savukkeiden tuottajien pientuottajiin. Meillä on paljon pieniä tuottajia, perheyrityksiä, joissa on vaikka vain kymmenen työntekijää ja perheyrityksissä tuotetaan sikareita tai pikkusikareita ja Mielitettävyysvaatimukset ovat nyt niin tiukat ja tässä vaaditaan niin suurta taloudellista panosta, että jäljitettävyysjärjestelmän vaatimuksiin voidaan vastata, että nämä perheyritykset eivät siitä selviä. Tämä valtava taloudellinen panos jolle siis mahdollinen, pitää hankkia uusia laitteita, skannereita, sitten tällaiset väärinkäytösten vastaiset järjestelmät. Tässä tarvitaan uutta henkilökuntaakin, jotta nämä kaikki tiedot voidaan syöttää sinne järjestelmään. Ennen kaikkea tässä on tekninen ongelma sikarin tuotteille, koska sikarin pitää levätä useita kuukausia. Sen pitää kehitellä makuaan ja siinä saattaa mennä vuosikin. Ja nyt jäljitettävyysjärjestelmässä vaaditaan, että jo tuotantoprosessin aikana tämän tupakkatuotteen osalta pitää voida selvittää kaikki tiedot, missä se on tuotettu, mitä laitetta käytetty, kaikki yksityiskohdat on ilmoitettava. Erityisesti myös se, kelle loppuu ostajalle tämä tuote toimitetaan pienet sikarin tuottajat eivät pysty sillä hetkellä sitä tietoa edes antamaan, koska sikarin pitää ensin kypsyä myyntivalmiiksi. Heillä ei ole samaa mahdollisuutta kuin suuremmilla tuotteilla sanoa, että niin ja näin monta sikaria myydään joka vuosi sinne ja tänne. Ja nämä tiedot ovat siksi ihan mahdotot, tilattomia ilmoitettavia, koska tässä ei ole kyse tilatoista tuotteista, vaan siitä, että tuotetta tuotetaan varastoitavaksi. Tiedämme, tiedämme kaikki, että tupakkatuotedirektiivin ajatuksena oli vähentää tupakointia. Ja kaikki, jotka ovat olleet vähän pidempään täällä Euroopan parlamentissa, tietävät, että uha uudestaan tullaan tähän samaan tilanteeseen, että kaikki halutaan kohdella tässä nyt samoin. Ja tämä ei nyt ollenkaan sovi sikarien tuottajille. Tämä ei liity siinä mielessä terveysongelmiin. Minusta komission pitäisi löytää nyt jonkinlainen erityissääntö pienille sikarin tuottajille, pikkusikareiden tuottajille, koska emmehän me halua tuhota kaikkia näitä pienyrityksiä ja, ja kuluttajat, asiakkaat, jotka yli päätteen kuluttavat näitä tuotteita ovat yli 35-vuotiaita. Kyse ei ole siis nuorten suojelemisesta myöskään. Tässä on kyse jäljitettävyydestä ja tämä on ihan mahdoton tehtävä. Nyt en kaiken ymmärrä, miksi komissio ilmeisesti ei tiedä tästä asiasta oikein. Muutenhan komissio olisi ehkä ajatellut erityissääntelyä tässä. Ja vielä painottaisin sitä, miten hankala olisi saada sikarit tähän mukaan. Ei tässä ole mitään salakuljetusta. Tässä halutaan kaiken kaikkiaan estää siis salakuljetus, mutta se ei ole ongelma sikarien, vaan täyden savukkeiden osalta. Siksi haluaisin todella nyt suositella komissiolle, että siellä – keksittäisiin jonkinlainen poikkeusjärjestely pienten sikarin tuottajien osalta, jotka muuten joutuvat sulkemaan yrityksensä, jos komission suunnitelmat toteutuvat. Kuten aluksi sanoin, en halunnut mitenkään tukea viiden tähden liikettä, eikä tämä vastalause oikein vastaakaan sitä, mitä minä olen tässä esittänyt, mutta minusta tämä on nyt ainoa, ainoa mahdollisuus saada oma varaumani otettua huomioon tukemalla Pelicinin vastalausetta. Pahoittelen tätä, mutta pyytäisin, että kaikki pohtisitte tätä nyt hiukan. Ja ehkä tästä syystä voisitte poikkeuksellisesta tukea tätä vastalausetta. Haluammeko todella tuota tällaiset pienyritykset, perheyritykset? Kiitos. Kiitos oikein paljon, että otitte tämän asian esille. Edustaja Konitsina. Madame Ensiksi siis. I want to speak on behalf of Len. Jos puhuisin Len Boylanin nimissä, meidän ryhmästämme hän ei ole nyt paikalla. Hän pyysi, josko minun olisi mahdollista sanoa hänen puolestaan jokunen sana tästä aiheesta. Kyse on täytäntöönpanosäädöksestä komissiosta. Kaikki täällä varmasti haluavat tehokkaan jäljitysjärjestelmän tupakkatuotteiden suhteen niin, että väärennösten pääsy markkinoille voidaan välttää ja suojellaan kansanterveyttä ja petoksia torjutaan. Jos tämä täytäntöönpano säädös hyväksytään nykymuodossaan, niin joudumme siihen tilanteeseen, että meidän on muutettava tätä, jotta mahdolliset mm, aukkokohdat voidaan kuroa umpeen. Niitä on tässä tekstissä jo tässä muodossa. Näin ollen kyse on komission taholta epäonnistumisesta, kun tällaisia aukkoja on tekstiin jäänyt. 106 sääntö mahdollistaa sen, että parlamentti perehtyy täytäntöönpanon säädöksiin. Ja parlamentilla on siis oikeus esittää vastalause täytäntöönpanon säädökset, toisin kuin komissio kenties uskoo, eivät ole meidän tarkasteluvaltuuksemme ulkopuolella parlamentissa. Pahoittelen sitä, että komissio on myöhässä tämän säädöksen välittämisen suhteen ja on päätetty ohittaa parlamentin tarkasteluvaltuudet. Kyse on ehdotuksesta, joka vaarantaisi koko jäljitysjärjestelmän, seurantajärjestelmän, ja tätä me emme voi hyväksyä. Meille kaikille on jo selvää, että riippumattomuuskriteerit tässä täytäntöönpanoasetuksessa eivät ole vedenpitävät. Kiinnitän huomionne noudattaa näitä riippumattomuuskriteereitä myös alihankkijoiden kohdalla ja aivan erityisesti heidän kohdallaan. Tarvitsemme toimivan järjestelmän, joka toimii kansalaisten hyväksi tällä mantereella, eikä toimi vain suurten tupakkafirmojen etujen mukaisesti. Tarvitsemme sellaisen järjestelmän, joka on täysin riippumaton tupakkateollisuudesta komission täytyy määritellä prioriteetit. Katsoako se todella, että tällä vastalauseella on mahdollisuus vaarantaa jäljitysjärjestelmä? Vielä kerran haluan korostaa sitä, että emme voi hyväksyä sitä, että ehdotusluonnos tulee näin myöhään parlamentin käsittelyyn. Tähän en voi hyväksyä mitään tekosyyperusteluita. Kyse on parlamentin toimivaltuuksista ja Euroopan kansalaisten eduista. Mielelläni kuulisin komission näkemykset tästä aiheesta ja sitten siltä pohjalta päätämme, miten äänestämme aiheessa. Kiitos. Thank you for bringing. Kiitos siitä, että toitte meille tämän viestin. Ja sitten edustaja Florence. Minä nicht so Noin ole ihan varma, puhutaanko nyt samasta asiasta – tupakkalainsäädäntö ei muutu tätä kautta millin milliä. Kyse on nyt menettelystä, jota kritisoidaan, voimme sanoa kyllä tai ei. En halua kiistää sitä, että tohtori Sommerin kritiikissä on hitunen totuuttakin tästä uhasta pk-yrityksiä kohtaan. Kyllä se on totta. Niin minulle huhuiltiin tänne jotain, en ihan ymmärtänyt, mutta ymmärrän kyllä, että ongelmia on. Mutta jos on ongelmia, niin hyvin palkattujen tupakkalobbaajien pitäisi tehdä työtään. Tämä ehdotus ei sovi ylipäätään. Tätä kautta ei voida muuttaa mitään niin, että tuettaisiin pk-yrityksiä lobbarit tekevät työtään, ymmärrän sen, mutta oikean suuntaisesti joka tapauksessa näin pyytäisin, koska tämä on kyllä todella heikko esitys. Great. Now, anyone else? No niin, onko muita puheenvuoroja? Jos ei, niin komission Perkovski saa puheenvuoron. Kiitos. Ensinnäkin DG Santi haluaisi esittää kiitokset sille, että on jatkuvasti saatu tukea tupakka-asiaan ympäristövaliokunnalta. Olemme kulkeneet pitkän tien yhdessä. Lähdettiin liikkeelle tupakkatuotedirektiivin uudistamisesta tähän hetkeen asti, nyt kun ollaan tätä uutta järjestelmää saamassa loppuun. Nykyiset Eh, nykyiset järjestelmät on tutkittu ja niistä on puhuttu jäsenvaltioiden kanssa pitkään. On käyty erilaisia julkisia kuulumisia, pidetty työpajoja ja tämä valiokunta on järjestänyt erilaisia käsittelytilaisuuksia. Tähän on mennyt paljon aikaa, mutta se oli kaikki tarpeen, jotta voidaan saada aikaan hyvä lopputulos. Tämä on mielestämme tasapainoinen. Näin voidaan täysin jäljitettävyyden osalta hallita eh, toimitusketjua ja tämän TPD ja SCDC pöytäkirjan mukaista ja tämä on myös komission toimivallan mukaista. Se ei ole liian suuri taakka, vaan se antaa joustoa pienille toimijoille myös. Ja erityisesti olemme samaa mieltä siitä, että erityisesti pitää varmistaa se, että järjestelmä on riippumaton tupakkateollisuudesta. Ja meidän mielestämme tämä ehdotus on hyvin vahva tässä mielessä, sillä riippumattomuus on koko järjestelmän ytimessä. Ja tässä tarkkaan määritellään raportointi ja annetaan asianomaisille viranomaisille täysi tietoisuus tapahtuvasta liikehdistänä ja kolmanneksi, mutta myös tärkeänä asiana määritellä myös kolmasen osapuolten vastuu ja miten sitä voidaan arvioida kunnolla. Meidän mielestämme riippumattomuuteen ei muutama lauseke riitä, vaan tarvitaan todella systeemin lähestymistapa, ja tämä on huomioitu tässä ehdotuksessa. Meidän on myös huomioitava se, että nykyprosessi on johtanut sellaiseen tilanteeseen, että jos halutaan toimia lainsäätäjän asettaman määräajan puitteissa, niin nyt on mentävä tekniseen eh, käyttöntövaiheeseen. Tämä on haasteellista, mutta mahdollista. Mutta mutta kun jäsenvaltiot tarvitsevat 12 kuukautta siihen, että äh, tehdään tiettyjä nimityksiä, jotka ovat keskeisessä asemassa, niin tässä voi käydä niin, että joudutaan takaisin aloitusruutuun. Tässä täytäntöönpanossa olisi tilanne sellainen, että tupakan jäljitettävyys ei olisi todellisuudessa mahdollista. Kiitos. Kiitos. Näin saamme loppuun käsiteltyä. Ei kun ihan lyhyesti, edustaja Somer. En haluaisi aloittaa tätä uudelleen silloin, mutta kaikki ottavat kantaa taas. Pikku kysymys komissiolle. Miten komissio estää sen, että ihan pienimmät yritykset, mikroyritykset, eivät tuhoudu? Sitä kautta, että tämä jäljit lähetysjärjestelmä otetaan pakollisena käyttöön. Onko komissiolla tässä jotain ajatuksia, onko ollut jotain yhteyksiä? Miten komissio haluaa tämän asian nyt hoitaa turvata turvata? Berkowski. Herra Berkowski. If I may, uh... Jos voin vastata tähän kysymykseen. Ja pitkästyttää kaikkia teknisiin yksityiskohdin. Ensinnäkin rinnakkaislainsäätäjät päättivät, että tämä järjestelmä otettaisiin käyttöön koskien eh, muita tuotteita kuin savukkeita ja eh, itsekerättyjä mm, savukkeita koskien vasta viiden vuoden kuluttua. Eli eh, toiseksi sitten on olemassa tiettyjä toimia, jotka ovat tässä asetusehdotuksessa, jotka helpottavat pienten tuottajien asemaa. Käsin tehty tuotanto esimerkiksi jäädet, jätetään pois. Keukaloinnin estävistä laitteista ja sitten jos ajatellaan pienempien operaattoreiden eh, raportointia, niin niitä koskevia toimia myös mietitty. Ei ole nyt niin, että pienen toimijan pitäisi tietää eh, valmistusvaiheessa loppukäyttö tai mitään muuta tuotteen osalta. Nämä tiedot saadaan siinä vaiheessa, kun eh, laskutus tapahtuu ja tuolloin ALV-sääntöjen mukaisesti kaikkien on kyllä tiedettävä, kuka tuotteen ostaa – Eli en tiedä, ovatko ne nyt kovin perusteltuja nämä huolet ja pahoin pelkään, että tässä ei kyllä tarvita tämän enempää yksityiskohtia. Jos haluatte, niin voin ne kyllä kahdemmesti toimittaa. Kiitos. Kiitos. Ja näin saimme tämän keskustelun loppuun käytyä. Ja tästä vastalauseesta äänestämme huomenna. Ja viimeinen vastalause, joka käsitellään tänään, koskee glyfosaattia. Tämä on täytäntöönpano päätös, joka koskee tehoaine glyfosiittia ja vastalause, joka on edustaja Konechnan esittämä, eli olkaa hyvä. Voisitte kuulleen esitellä tämän asian meille. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, vážené kolegyně, kolegové, předkládám eh, Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Esitän uudelleen tämän vastalauseen, mutta nyt koko QE-ryhmän nimissä. En aio puhua liian pitkään. Mehän tunnemme tämän aiheen varsin hyvin ja vastalause on esitetty useamman kerran. Nyt vetoamme jäsenvaltioihin ja komissioihin, jotta ei uusittaisi glyfosaattin käyttölupaa, vaan kiellettäisiin se. Viime viikollahan meillä oli tapahtumakin tästä aiheesta. Haluamme, että komissio ja jäsenvaltiot hyväksyvät tilapäisiä toimia, jolla jätetään tämä aktiivinen tehoaine pois. Parlamentti panee merkille, että komission ehdotus ei sisällä mitään tilapäisiä toimia – kun kyse on teknisestä tiedosta. Maataloussektori ei voi valmistautua tähän, eli maanviljelyssektori, sen tilanne vaarantuu, komissio ei ole toiminut asianmukaisesti ihmisiä tämä aihe kiinnostaa ja he ovat tietoisia siitä, mitä tänään on tapahtunut. Aihe on todella ajankohtainen. Nyt 18 jäsenvaltiota ja yhdeksän taas toisella kannalla, yhdeksän siis vastusti hy- hyväksyntää puolitoista tuntia sitten. Päätös ei heijastellut meidän vastalausettamme, jonka olemme parlamentissa hyväksyneet. Täysistuntohyväksyntäkin on tämän hankkeen tukena. Olen pahoillani, hyvät kollegat, siitä, mitä nyt tänä iltapäivänä on tapahtunut. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän työtämme ei oteta huomioon, meidät sivuutetaan. Me olimme hyvin tiukkoja sen suhteen, että glyfosaatin käytöstä täytyy aste asteelta päästä eroon silloin, kun kyse on käytöstä esimerkiksi leikkikenttien läheisyydessä tai yleisissä puistoissa. Jo vuodesta 2009 lähtien olemme havainneet, että kyse on kansanterveysriskistä. Kyse on lasten ja kansalaistemme terveydestä ja siihen kohdistuvasta vaarasta. Se, mitä jäsenvaltiot tänään nyt ovat tehneet hyväksynnällä kun viiden vuoden kuluttua hyväksyntä sitten raukeaa. Mitä sitten tapahtuu viiden vuoden kuluttua? Kenties suurten toimijoiden poliittinen näkemys on voinut muuttua. Sen voisin hyväksyä, mutta meidän vastalausetta me ei ole otettu huomioon. Yhdeksän jäsenvaltiota vastusti jatkolupaa ja komissio ei ottanut tätä huomioon. Komissiota ei kiinnosta kuunnella Euroopan parlamentin kantaa, yhdeksän jäsenvaltion kantaa, kansalaisaloitteen näkemystä. Komission tulisi kyllä selittää, perustella meille, miten se, millaisena se näkee tulevaisuuden. Mitä tapahtuu viiden vuoden kuluttua, kun tämä, tämän aineen kieltäminen todella on edessä, niin että ainetta ei saa käyttää esimerkiksi yleisissä julkisissa puistoissa. Strasbourgissahan me omalta osaltamme parlamenttina aiheesta sovimme. Tämä on todellakin ajankohtainen aihe. Voi olla, että meitä syytellään populisteiksi. Sitähän me emme ole. Me teemme kaiken tämän sen takia, että komissio ei halua reagoida. Uh, Kiitos. Muutama puhuja. Ensinnä edustaja Ajuso. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minä puhun Elain nimissä. Hän on samaa mieltä, tai itse olen samaa mieltä myös hänen ajatuksistaan. Meillä on nyt uusi vastalause, joka koskee tehoaineen glyfosaattia, mutta on sanottava, että tähän asti tehty työ on ollut hyvin eh, pragmaattista, mutta myös vakava henkistä Siinä on otettu huomioon eri jäsenvaltioiden kannat. Mitä tulee tähän muotoon, jos haluamme antaa viestin jäsenvaltioille, niin valituskomitea on tänään kokoontunut ja jäsenvaltiot ovat tehneet päätöksen viiden vuoden jatkoajasta. Ja tässä on huomioitu jo meidän kantamme viisi vuotta, oli se ehdotus, joka viimeksi annettiin. Minusta tuntuu, että tämä on nyt vain yksi tapa pyrkiä pitämään tämän keskustelu avoina, joitain ryhmiä se kovasti kiinnostaa. Ja ne, jotka ovat yhä sitä mieltä, että meitä ei tuolla kuunneltu, niin tämä on tämä ei pidä paikkaansa, vaan juridisti ottaen eh, on tehtävä päätös eh, jatkon tai poiston osalta, ei tällaista vähittäistä päästöä, poistoa voida hyväksyä. Ainoastaan jäsenvaltiot voivat hyväksyä vähittäisen eh, poisvedon sellaisille tuotteille, joissa tätä tehointa on käytetty. Ja mitä tulee sitten sisältöön, jos jäsenvaltiot haluavat poistaa käytöstä glyfosaatin, niin on kehitettävä paremmin vaihtoehtoja tälle tuotteelle, jotta ammattilaiset voivat käyttää jotain muuta, joka on suurin piirtein yhtä laadukasta ja saman hintaista. Muuten tässä on vaarana se, että maataloustuotteiden hinnat nousevat ja näin sitten kansainväliset eh, kumppanimme saavat liian suuren edun. Tietysti ajattelen tässä eh, maataloustuottaja, mutta muutkin käyttävät glyfosaattia. Jos ajatellaan esimerkiksi kaikkia eh, rautateitä, jos keskoja ei käsitellä näillä aineilla, niin sitten on mahdollista, että siellä kasvaa rikkaruohoa ja kipinät sytyttävät tulipaloja ja siksi on glyfosaattia käytettävä siellä. Ja sitten tämä liittyy myös siihen, että meidän on luotettava virastoihimme, jos tämä ei ole hyvä järjestelmä, niin sitten pitää muuttaa sitä, mutta jos viemme eh, luottamuksen meidän eh, sääntötahoiltamme, niin eh, tämä johtavan kriisiin. Ja haluaisin myös muistuttaa, että jäsenvaltioiden on otettava vastuu, niiden on tehtävä lopullinen päätös ja näin tämä tänään tehtiinkin. On harmi että tähän mennään näin pitkä aika jäsenvaltioiden toimesta. Ja itse lisäisin vielä, että glyfosaatista on puhuttu nyt jo ihan tarpeeksi. Äskettäin, kun kansalaisaloite esitettiin, saatiin, saatiin kuulla jo aika paljon hölynpölyä ja kaikenlaisia syytöksiä. Kiitos. Very much, Mr. Kiitos, edustus, edustaja Potts. Yes, uh, thank you, Chair. Niin, kiitos, puheenjohtaja. En halunnut äänekkäästi pitää puheenvuoroa, mutta minun on kyllä äänekkäästi protestoitava – tätä tulkintaa vastaan, jonka kollega on esittänyt, kun voin parlamentin päätöslausemaa siteerata. Se hyväksyttiin lokakuussa. Euroopan parlamentti kehottaa komissiota hyväksymään tarvittavat toimet, jotta tehoaineen glyfosaatin käytöstä päästään eroon ja huolehtia siitä, että mitään ei hyväksytä käyttöön tämän päivämäärän jälkeen. Emme halusimme siis, että tuotteen käyttö lopetetaan vähitellen. Tämä on selkeästi ja voimesti sanottava. Tämä oli meidän kantamme. Hyvät EPPn kollegat, älkää nyt tulkitko väärin sitä, mikä oli Euroopan parlamentin laajan enemmistön kanta. Tämä ensimmäinen kommentti, niin sitten jatkan tsekin kielellä. Ei ole oikeastaan lisättävää lisättävää siihen, mitä kollega Konechna sanoi, paitsi ehkä yksi seikka. Meidän ryhmämme pohti tämän päätöslauselman tukemista. Lokakuussa hyväksytty päätöslauselma on teknisesti täsmällisempi. Siinä on enemmän kohtia tai argumentteja, jotka olisivat relevantteja tässä kysymyksessä. Eli niin, ettei nyt heikennetä päätöslausemaa, joka sai taakseen 351 ääntä, niin emme alun perin halunneet tukea tätä päätöslausemaa, sen olen avoimesti sanonut. Se, että vankka teksti korvataan vesitetyllä tekstillä, on tarpeetonta mielestämme. Mutta emme silti tukea tätä huomenna, erityisesti sen jälkeen, mitä EPPn kollegoilta juuri kuultiin todella vastustan tällaista määrin tulkintaa. Miten kehtaatte tulkita parlamentin hyväksymää tekstiä tällä tavalla? Olen protestoinut useat kerrat sosiaalisessa mediassa, lehdistössä aion myös tehdä näin. Sen takia mitä kollega Vere tekee täällä ja lehdistössä. Tuemme tätä ehdotusta, vaikka me alun perin aikoinen niin tehdä. Uh, Okei. Okay. No, uh, No hyvä. Ja sitten edustaja Haasenkamp. Kiitos puheenjohtaja. Suosin osoitukset Euroopan komissiolle, joka on toiminut näin glyfosaattikysymyksessä. Tiedämme jo, että suurin osa jäsenvaltioista on antautunut komission ja Monsanton paineelle. Ja nyt tämä hormonihäiritsijä, joka aiheuttaa syöpää, saa olla markkinoilla vielä. Tässä komission ehdotuksessa ei ole mitään rajoituksia käytön osalta, vaikka se oli tärkeä ennalta ehto Euroopan parlamentin tekstissä. Myös se käytöstä luopuminen, jota parlamentti ajoi, ei löydy nyt mistään. Eikä myöskään esitetä, että tämä on viimeinen hyväksyntä. Lyhyesti Euroopan unioni antaa suoraa vihreää valoa tälle maailmanlaajuisesti käytettävälle aineelle, joka maailman terveysjärjestön mukaan on haitallista eläimille ja usein myös ihmisille. Tämä on myrkky joka myrkyttää ympäristöämme, pohjavesiämme, vesiämme, vaarantaa juomaveden tulevaisuudessa Euroopan unionissa. Euroopan komissio asettaa tietoisesti nyt uhanalaiseksi 500 miljoonaa kansalaista ympäristömme ja eläimemme. Kansalaisaloite – jota 8,3 miljoonaa kansalaista tuki on jätetty huomiotta, ja näin kansalaisten luottamus vähenee Brysselin. Glyfosaatin hyväksyntä on seuraava naula EUn arkkuun. Minä todella vastustan tätä vastuutonta toimintaa. Onko muita? Jos ei, niin edustaja Juuliker. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Vastauksena säädösesityksen pyyntölle, että koskien glyfosiitteja niin, että vähitellen se otettaisiin pois käytöstä kokonaan. Minä haluaisin toistaa vielä komission kannan tähän liittyen. Ei ole mitään tieteellisiä tai oikeudellisia syitä kieltää glyfosaattia E kasvinsuojelulainsäädännön yhteydessä. Glyfosaattia on tutkittu läpi kotaisin jäsenvaltioissa ja EFSassa ja kemikaalivirastossa ja joka tapauksessa tultiin saman lopputulokseen glyfosaattia ei voida pitää karsinogeeninä. kansalliset viranomaiset ja muut maat, Kanada, Australia, Japani, Uusi-Seelanti ja FAO ja WHOn yleinen eh, kasvinsuolainen jäämä kokous, kaikki ovat tulleet saman tulokseen. Kansainvälinen syöpätutkimuslaitos, joka se Tin on WHOn alainen, on ainoa tärkeä laitos, jossa on erilainen käsitys syöpää aiheuttavasta luonteesta. 2017 marraskuussa saatiin julkaistua tulokset Yhdysvaltain syöpäinstituutin lehdessä ja tässä tutkimuksessa, joka julkaistiin, ei ole havaittu minkäänlaista yhteyttä altistumiselle glyfosaattiin maataloustuotannossa sen ja syövän välille. Ja on tultu siihen tulokseen, että jos glyfosaattia käytetään oikeudenkäytänteiden mukaisesti, niin tämä ei aiheuta eh, ihmisten tai luonnon tai eläinten terveydelle sellaista riskiä, mitä voisi hyväksyä. Ja niin kuin täällä on nyt monta kertaa toistettu ja kun on tarkkaan tutkittu kaikki saatavilla olevat tiedot koskien glyfosaattia, tällä hetkellä ei ole mitään perustetta sille, että pitäisi kyseenalaistaa glyfosaattia koskevat tutkimukset, jotka on EUssa tehty. Mitä tulee sitten vähittäiseen poistamiseen? haluaisin korostaa sitä, että nykyisen lainsäädäntöpuitteissa tällainen poistaminen voidaan aloittaa ainoastaan, jos hyväksyntää ei uusita. Ja kuten juuri sanoin, ei ole mitään oikeudellista tai tieteellistä pohjaa sille, että ei jatkettaisi glyfosiitin käyttölupaa ja sen takia käytöstä poistaminen vähitellen ei ole mahdollista ja tämän tieteellisen eh, arvioinnin tuloksena huomioon ottaen muut legitiimit tekijät, mukaan lukien päätöslausunnon parlamentista 24. Eh, lokakuuta 2017. Komissio teki ehdotuksen, joka koski glyfosaatin jatkoa ajaksi viittä vuotta. Tämä ei ollut alkuperäinen ehdotus ja tästä tehtiin ehdotus marraskuussa ensin ei päästy yksimielisyyteen, mutta moni jäsenvaltio sanoi selväksi, että olisi hyväksytty myös pidempi jatkoaika kuin viisi vuotta, ottaen huomioon oikeudelliset velvollisuudet ja ottaen huomioon, että glyfosaatti täyttää lainsäädännön hyväksyntävaatimukset ja ottaen huomioon tämänhetkinen tilanne. Komissio teki ehdotuksen 27. päivä marraskuuta, eli tänä iltapäivänä eh, lautakunnallinen asiaa tarkasteli, ja tällä kertaa saatiin komission ehdotuksen taakse määrä enemmistö jäsenvaltioita. Kiitos. Kiitos tästä vastalauseestakin äänestämme huomenna. Ja näin saamme tämän päivän asiat loppuun käsiteltyä. Tapaamme huomenna huomisaamuna kello yhdeksän. Kiitos oikein paljon ja hauskaa iltaa.